influenza Mr. Belder. Hello. Hello. Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Hyvät naiset ja herrat, haluan toivottaa teille tervetulleeksi ja pyydän anteeksi, että joudumme kokoontumaan näin lyhyellä varoitusajalla näin pienessä salissa, mutta kun kaksi vuotta sitten sitten Strasbourgissa katto tippusi, tippui ihmisten päälle, niin nyt meidän täytyy yrittää tässä saada aikaan tasapaino Brysselin ja Strasbourgin välille ja siksipä äh, vaarana ilmeisesti näyttää olevan, että Brysselissäkin käy näin ja siksi varovaisuussyistä on nyt A-rakennus äh, suljettu ja siksi meidän täytyi nyt lyhyellä varoitusajalla löytää uusi sali, eikä löytynyt muuta kuin tämä pienehkö sali, mutta tämähän johtaa vain siihen, että voimme erityisen lämpimästi ja läheisesti keskustella tästä uudesta e, erityisedustajasta, joka vastaa Euroopan unionin ihmisoikeusasioista. Sopiiko teille tämä esityslista? Näyttää sopivan ja puheenjohtajan ilmoitusasioita ei ole, joten voimme mennä heti tähän esityslistan kohtaan kolme. Korkea edustaja, varapuheenjohtaja on nimittänyt entisen kollegamme Stravos Lambrinidiksen, jonka toivotan sydämesti tervetulleeksi 25. heinäkuuta erityisedustajaksi. Hän on tänään astunut virkaansa, näin hän minulle sanoi. Minä sanoin hänelle, että meidän täytyy se asia vielä tarkistaa tämän kokouksen jälkeen. Mutta uskonpa, että tunnemme toisemme jo pitkältä ajalta. Stavros Lambrinidis oli, osa, oli jonkin aikaa myös Euroopan parlamentin varapuhemies ja olen iloinen, että tämä tehtävä on luotu. Myös edustaja Lohbiiler on iloinen. Tästähän on ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja. Ja olemme iloisia siitä, että tämä virka on luotu, koska sillä tavoin Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikan tehokkuus ja näkyvyys lisääntyy. Ja toivon, että tällä tavoin ulkopolitiikkamme operationaalinen puoli, tietysti ulkosuhdehallinnon kautta, ihmisoikeudet saavat myös operatiivisesti tärkeämmän roolin kuin mitä menneisyydessä on ollut. Hänen nimityksensä siis tapahtui 25. päivä heinäkuuta, jolloin päätettiin, 5. päivä kesäkuuta, jolloin päätettiin myös ähm, strategisista puitteista, jotka koskevat ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Ja me tällä tavoin saamme hyvän äh, pohjan tälle työlle. Me teemme Euroopan parlamentissa paljon päätöslauselmia ihmisoikeuksista, mutta välillä en tiedä, seuraammeko näitä päätöslauselmia riittävän tarkasti ja varmistummeko siitä, että täytäntöönpano toteutuu. Ja nyt kun meillä on Stavros Lambrinisen muodossa tämä erityisedustaja, niin ehkä täytäntöönpano vahvistuu, koska täytäntöönpanosta voidaan muistuttaa paremmin ja meillä on puitteet, joissa voimme keskustella ihmisoikeuksista. Haluan mainita erään esimerkin. Meillä on hienoja lausekkeita ihmisoikeuksista kauppasopimuksissa. Onko kukaan koskaan kysynyt, että onko näitä sitten pantu täytäntöön käytännössä, paitsi kollega Chrysler Dörfler tietenkin, mutta Tässä voivat työtään parantaa komissio, parlamentti, neuvosto ja ulkosuhdehallinto. Meillä on siis parantamisen varaa ja uskon, että tämä tulemaan mahdollista tämän uuden tehtävän muota. Tällä tavoin meillä on myös keskustelukumppani ja vastuullisuus lisääntyy. Ja siksi meillä on suuria toiveita, mitä tulee tähän virkaan ja mitä tulee Stavros Lambrinidikseen ja nyt Stavros, sinulla on puheenvuoro. Thank you very much, Elma. Thank you. Kiitoksia hyvin paljon. Kiitoksia Barbara. Hyvät kollegat, hyvät ystävät, tunnemme toisemme monien vuosien ajalta. Tässä jotakin, mitä ette ehkä minusta kuitenkaan tiedä. Elämäni nuorena oli äh, Kreikan diktatuurin merkitsemää vuosien 69-74 äh, välillä. Kaksi kuukautta tämän diktatuurin päättymisen jälkeen isäni kuoli. Olin viisi vuotias tuolloin. Minä en muista häntä. Hän oli hyvin merkittävä henkilö. Kaikki, jotka tunsivat minu, hänet, ovat näin minulle kertoneet. Ja hän oli erittäin aktiivinen henkilö demokratian puolesta maassani. Hän oli mukana vastustusliikkeessä aivan ensimmäisestä päivistä lähtien. Muutamaa kuukautta myöhemmin äitini sairastui syöpään. Hän taisteli sitä vastaan kuusi vuotta. Hän oli hyvin aktiivinen itsekin vastarintaliikkeessä. Hän kantoi kemoterapian Lontooseen mennessään kylän sauvojen sisällä viestejä Ateenasta. Monessa mielessä hän oli sankari ja hän kuoli, kun olin 11-vuotias muutama kuukautta ennen kuin diktatuuri kaatui. Hän ei koskaan nähnyt vapaata Kreikkaa. Emme koskaan tiedä, kuinka nämä kokemukset vaikuttavat elämässä, mutta voin kertoa teille, että olen aivan varma, että minun sitoumukseni perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin hyvin nuorena jo silloin, kun en osannut niitä kutsua näillä sanoilla, ovat hyvin vahvasti näiden aikaisten kokemusten värittämiä. Tämä ei minulle ole työ, tämä on elämän tehtävä. Ja minä aion lähestyä sitä sellaisena. Seitsemän vuoden ajan tämä parlamentti oli minun kotini ja inspiraationi. Minulle annettiin etuoikeus täällä enemmän kuin koskaan missään muualla elämäni aikana tehdä töitä ihmisoikeuksien perusoikeuksien puolesta ja pyrkiä saamaan aikaan muutos. Me teemme monien teidän kanssanne yhteistyötä täällä, jotta saisimme todellista edistystä aikaan kaikkien poliittisten ryhmien tuella maahanmuuttajien ja perusoikeuksien tukemisen alalla, jotta voisimme varmistaa sen, että ihmisoikeudet ja perusoikeudet ovat aina mukana, kun taistelemme terrorismia vastaan, ja että voisimme tukea oikeutta yksityisyyteen ja monia muitakin oikeuksia. Silloin kun olimme eri mieltä, usein olimme, nämä olivat parhaita aikoja parlamentissa ja silloinkin yksi asia oli minulle selvä. Se oli se, että minut oli siunattu, koska pystyin osallistumaan hyvin tärkeän instituution toimintaan ja toimimaan intohimoisesti ja osaa ottaen. Tämä osanoton ja intohimon sekoitus liittyen realismiin on jotakin, mikä värittää uutta Euroopan unionin ihmisoikeuspakettia. Kathy Ashton, korkea edustaja ja muut jäsenet, jotka ovat tukeneet tätä pakettia, ovat siitä kiitokset ansainneet. Me voimme myöskin kiittää, että parlamentti on ollut tämän työn takana monia vuosia. Olen varma, että Euroopan unioni, kun sitä pyydetään puhumaan yhdellä äänellä, ei ole tuomittu puhumaan kaikkein pienimmän yhteisen nimittäjän kautta. Jos me pyrimme, niin jos me haluamme tukea ihmisoikeuksia, me voimme tukea yhdellä äänellä kaikkein suurinta yhteistä nimittäjää. Herra puheenjohtaja, Rouva puheenjohtaja, täällä mandaattini juuri alkaa itse asiassa. Täällä tänään äm, ensimmäinen päivä syyskuuta astuin virkaan, se oli lauantai, joten tänään aloitan työni. On suuri etuoikeus ensimmäisenä mandaattini päivänä olla puhulmassa tässä talossa. Tulen kuulemaan teitä ja muita sidosryhmiä tulevien viikkojen aikoina jotta voisin tunnistaa ne prioriteetit, joihin meidän pitäisi keskittyä, mutta nyt haluaisin kertoa, kuinka tulen lähestymään työtäni. Tulen kuuntelemaan, haluan kuulla teiltä, kuinka te näette tämän mandaatin, kuinka minun pitäisi teidän mielestäni toimia ja haluaisin jakaa kokemuksenne ja viisautenne vuosien ajalta. Haluaisin ottaa tästä oppia, kun tulen lähestymään prioriteettialoja. Ne tiedätte, mikä mandaattini on. Se on hyvin yksinkertainen. Tarkoituksena on lisätä näkyvyyttä, yhtäpitävyyttä ja tehokkuutta Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikassa. On olemassa viisi periaatetta, joita tulen käyttämään tässä prosessissa. Ensimmäinen kaikkein perustuvanlaatuisin on se, että minä pyrin korostamaan ihmisoikeuspolitiikan aikaansaavuutta, tehokkuutta, kuten mainitsin, ja tämän avulla parantaa, pyrin parantamaan sen näkyvyyttä. En pyri parantamaan näkyvyyttä, jotta voisin saada aikaan tehokkuutta. Tehokkuus on avain. Jos saamme aikaan tehokkuutta, se tulee luomaan näkyvyyttä alalla. Toisekseen minä olen Euroopan unionin kunnianhimoisen ihmisoikeuspolitiikan valvojana ja tulen tarkkailemaan sen toimeenpanoa. Minä näen roolini sellaisena, että minun tulee aina sisäisessä ja ulkoisessa keskustelussa ja toiminnassa asettaa ihmisoikeudet etusijalle. Minun täytyy, jos näin muotollisen asian painaa vaakoja ihmisoikeuksien puoleen. Tämä tulee olemaan monimutkaista. Meillä on strateginen puitteisto ja ihmisoikeuspolitiikan ei tule olla kilpailutilanteessa ulkopolitiikan kanssa. Lähestulkoon kaikissa konflikteissa ympäri maailman ihmisoikeukset ovat, oikeudet ovat joko kriisin lähtökohta tai sen tärkeä osa. Kolmanneksi minä tulen käyttämään kaikkia painovaltaani, jotta Euroopan unioni puhuisi yhdellä äänellä ihmisoikeuskysymyksissä, jotta se tekisi näin kaikissa instrumenteissaan ja politiikan aloissaan. Sen tulee olla meidän kaikkien suurin yhteyden nimittäjämme, tämä punainen lanka, josta Cathy Ashton on puhunut. Se, jota tämä parlamentti on vuosien ajan vaatinut ja jota neuvosto ja komissio ovat ajaneet. Sitä tämä uusi puitteisto nyt heijastaa täysin. Neljänneksi minä haluan olla lähellä ihmisiä ruohonjuurotasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että joudun matkustamaan melko paljon. Ja minun täytyy olla objektiivinen, rehellinen, kun tarkkailen keskustelun keskustelen ja toimin. Vinneksen tulen keskittymään kriisitilanteisiin, tämä on aivan itsestään selvää, mutta tulen myöskin keskittymään siihen, kuinka voimme käyttää kaikkia välineitä, joita meillä on käytössämme, ihmisoikeuslausekkeita poliittisissa ja muissa sopimuksissa. Tämän Elmar mainitsi uusia ihmisoikeusstrategioita, jotta voisimme olla tehokkaimpia, kun pyrimme ehkäisemään ihmisoikeusloukkauksia ennen kuin ne johtavat kriisitilanteeseen. Muutamia sanoja metodista, jota aion käyttää. Kuten luonnollista, kun aloitan työni, tulen arvioimaan eri ihmisoikeusvälineiden tehokkuutta ja toimintaa, tulen analysoimaan ihmisoikeustilannetta eri maissa ja ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksiä eri maissa. Aluksi minun täytyy määritellä, mitkä alueet tai kriisit voisivat hyötyä kaikkien eniten välittömästä toiminnastani. Niin toisekseen pyrin tunnistamaan, mitkä ovat kaikkein tärkeimmät esteet meidän politiikkamme tehokkuuden näkyvyyden tiellä tällä alalla. Ja kolmannekseen minun täytyy varmistaa, että toimeenpano toimii äh, antamalla suosituksia siitä, kuinka parhaiten toimia ihmisoikeuspolitiikan alalla, äh, kauppa, sopimusten, terrorismin vastaisen taistelun ja muiden politiikkojen alueella ja ihmisoikeuksien toiminta suunnitelman suhteen. Ja pyrin luomaan synergioita eri poliitikkojen välillä Euroopan unionin ja eri kansainvälisten organisaatioiden ja eri maailman maiden välillä, sillä kuten tiedätte, monissa tapauksissa omistajuus täytyy olla ihmisten ja kansalaisten käsissä niiden, joita ihmisoikeuskysymykset parhaiten koskettavat, jotta voisimme saada tehokkaammin toimintaa aikaa tulen tarkastelemaan äh, toimintaa eri maiden kanssa ja kahdenvälisten toimien kautta. Tarkoitus on selvä. Me haluaisimme tehdä ihmisoikeuksien suojelusta tosi asiaa ympäri maailmaa. Toinen tärkeä metodi, jota tulen käyttämään, on luonnollisesti keskustelu. Tämä strategian suunnitteluvaihe on sellainen, että tulen tekemään töitä korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan kanssa. Minun mandanissani sanotaan näin. Ja tulen myöskin kuulemaan ulkosuhdehallintoa, jäsenmaita, muita erityisedustajia, joita Euroopan unionilla on. Ei pidä unohtaa synergioita, joita minulla ja heillä voi olla. Euroopan unionin instituutioita, EUn valtuuskuntia, jäsenvaltioiden edustustoja – muita tärkeitä hallinnollisia elimiä ja yksityissektoria. Minä tulen erityisesti korostamaan sitä, että tapaan säännöllisesti ja tulen kuulemaan ja tukemaan kansalaisyhteiskunnan edustajia ja kansalaisjärjestöjä sekä paikallisella alueella että kansallisella tasolla. Ja tulen myöskin pyrkimään Äh, tukemaan näitä ryhmiä erilaisilta ahdistelulta, joita he voivat kohdata. Usein ihmisoikeuksien uhrit eivät saa kattavaa tukea. Minä tulen tekemään yhteistyötä minua vastaavien toimijoiden kanssa ja yhdessä meidän toimintamme tulos tulee olemaan merkittävämpi. Euroopan parlamentti tulee olemaan tässä hyvin tärkeässä roolissa sekä sopimusten osalta, mutta myöskin epävirallisesti. Minä uskon, että tällä instituutilla on merkitystä. Sen jäsenillä on kollektiivista kokemusta ja minä tulen pitämään teidät ajan tasalla säännöllisesti työni suhteen ja tulen erityisesti kiinnittämään huomiota erityisiin tapauksiin, joita te tuotte esiin kiireellisinä ihmisoikeustapauksina. Ja tulen kuulemaan erilaisia mietintöjä, kysymyksiä ja suosituksia, joita tämän parlamentin valiokunnista tulee, jotta voisimme paremmin saada ihmisoikeuspaketin toimimaan ja vahvistaa verkostoamme. Lopultakin kollegat, haluaisin saada aikaan todellista edistystä monissa tärkeissä kysymyksissä. Lopultakin tämä on sitä, mitä, mikä minun toimintani ja siinä todella on kysymys. Minä tulen taistelemaan rangaitsemattomuutta vastaan, kidutusta vastaan, uskonnon, vapauden puolesta, naisten oikeuksien puolesta, erityisesti demokratian siirtyvien maiden osalta, lasten oikeuksien, yhdistymisvapauden, ilmaisuvapauden myöskin internetin vapauden, demokratioiden, instituutioiden rakentamisen ja todellisten vapaiden läpinäkyvien vaalien järjestämisen puolesta. Tässähän meillä on äh, lippulaiva-hanke kyseessä. Ja Tässä on myöskin sellainen kysymys, josta parlamentti on jatkuvasti pitänyt pinnalla ihmisoikeusdialogi, ihmisoikeussopimukset, jotta me voisimme paljon tehokkaammin toimia ja saada aikaan todellisia saavutuksia. Ja tässä haluaisin mainita kollegat myöskin oikeudellisen taustani on erittäin tärkeää, että ihmisoikeus kysymyksiä kunnioitetaan ihmisoikeuksia koskevaan kansainvälistä lainsäädäntöä. Tämä on koko työn pohja. Minä olen nyt määritellyt prioriteettini tänään ensimmäisessä eh, käyttämässäni puheenvuorossa. Ja uskoisin, että nämä prioriteetit tekevät mahdolliseksi tehdä todellisia syvällisiä ponnistuksia. Hyvät kollegat, me olemme nähneet suuren muutoksen ihmisoikeus politiikan toiminnassa ja sen puitteistossa. Me olemme omaksuneet vahvan paketin, jolla on täsmälliset objekti- päämäärät ja toimintasuunnitelma. Me emme uudelleen keksi pyörää, me olemme tässä määrittelemässä toimintaamme. Ihmisoikeudet ovat Euroopan unionin DNAssa. Me perustamme jo saavutetuille saavutukselle, joita korkea edustaja, jäsenmaiden diplomaatit ja muut Euroopan unionia edustavat eh, ovat saaneet aikaan maailmalla muuallakin eri välineiden käytölle, eri eh, välineiden, joiden käytön puolesta tämä talo on tehnyt töitä, joiden puolesta se yhä taistelee ja myöskin ihmisoikeuksia puolustaneiden ihmisten taistelulle. Meillä on nyt välineessä, me tulemme parantamaan näkyvyyttämme ja tehokkuuttamme. Mandaatti, joka minulle on uskottu, on todellakin uusi elementti ihmisoikeuspolitiikassa, mutta haluaisimme korostaa sitä, mitä te olette itse suosituksissanne neuvostolle korostaneet ihmisoikeuksia ajamalla ja ihmisoikeuspakettia toimeenpanemalla. Me täytämme yhteisen vastuumme neuvosto Euroopan komissio, ulko- ja turvallisuus politiikan edustajat, kaikki Euroopan unionin elimet ja minä, meidän tulee tehdä yhdessä töitä, jotta me saisimme nämä asiat toteutettua. Tässä kontekstissa tällä parlamentilla on hyvin tärkeä rooli pelattavanaan. Tiedän, että parlamentti toimii monilla alueilla, monissa valiokunnassa, erityisesti ihmisoikeuksien alivaliokunta kuulee asianosaisia ympäri maailmaa, kansalaisjärjestöjen edustajia, äh, asiantuntijoita ja mediaa. Tämä kunnianhimoinen ihmisoikeuspaketti ja sen äh, onnistuminen, se riippuu meistä kaikista. Meidän täytyy saada aikaan todellista yhteistyötä. Meidän täytyy olla realistisia, rohkeita, kun määrittelemme yhteisiä päämääriä ja kun me pyrimme ne saavuttamaan. Meidän täytyy johtaa antamalla esimerkkiä ja meidän täytyy soveltaa näitä samoja vaatimuksia itsemme, niitä samoja vaatimuksia, joita asetamme muille. Meidän täytyy olla pehmeä, uskottava voima maailmassa, niin, joka voi saada kunnioitusta yhtä paljon kuin mikä tahansa taloudellinen valta. Ihmisoikeuksien toteutuminen riippuu siitä, että me emme käytä kaksinkertaisia standardeja. Meidän täytyy olla yhtäpitäviä, kun pyrimme saamaan muita toimimaan, meidän täytyy olla älykkäitä. Hyvät kollegat, meidän täytyy tehdä yhdessä töitä menneisyyden pohjalta, jotta me voisimme välttää ihmisoikeusrikkomuksia ja tehdä nykyisyydessä tämän hetken ihmisoikeusloukkauksien kriisien suhteen töitä, kun niitä tapahtuu tulevaisuudessa. Meidän täytyy rakentaa näille pohjille kaikissa kolmallisissa maissa niin, että ne voisivat estää ihmisoikeuksien rikkomuksia syntymässä tulevina vuosina. Hyvät kollegat, tämä on hyvin suuri haaste. En voi luvata, että tulen onnistumaan, mutta voin luvata, että tulen antamaan kaikkeni. Kiitoksia. No, no, no. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset Stavros tästä esityksestä. Ehdottaisin kollegat, että ensin alivaliokunnan puheenjohtaja saa puheenvuoron ja sitten ryhmien puhujat järjestyksessä. Edustaja Lochbieler. The colleagues in the committee.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 mutta ratkaisevaa täytäntöönpano. Framed what you want to do. Ja näissä puitteissa varmaan olet perillä tästä. Ja kuten kuvasit monia alueita, joilla toimit, voin ihan lyhyesti tarttua kolme kysymykseen. For us in the parliament it's very important that uh, we will be able... Me tulemme vastaisuudessa vaihtamaan mielipiteitä säännöllisesti työstäsi ihmisoikeuskysymyksistä eri maissa. Ja sinun mandaatissa sanotaan, että sinun, sinä voit briefata Euroopan parlamenttia. Minun äidinkieleni on saksa, tätä on helppoa kuulla, mutta, mutta tämä jotenkin käännettynä kuulostaa vähän epäselvällä. Tässä on tämän ehkä voit briefata, eikö tämä pitäisi kääntää että sinun tulisi briefata. Toivon, että vaikeiden tehtävisi lomassa tulee tänne usein, virallisesti ja epävirallisesti. Yksi tehtäväsi on myös toimia Genevan ihmisoikeusneuvostossa, joka on tärkein ihmisoikeuselin. Ja mainitsit monta kertaa, miten tärkeää on, että Euroopan unioni puhuu yhdellä äänellä, että siellä ja New Yorkissa. Näemme, että on erittäin vaikeaa saada Euroopan unionia puhumaan yhdellä äänellä ja keskittymään tärkeisiin ihmisoikeuskysymyksiin. Ehkä voisit selkeyttää rooliasi läsnäolosi suhteen ja minkälaista työtä te- teet tuolla joko elimessä. Ihmisoikeuksien korkean edustajan virasto on täällä – ja kykenevät auttamaan meitä työssämme. Ja kun meillä on universaalit ihmisoikeusstandardit, eikä mitä mitään erityisiä eurooppalaisia, niin Genevän työ on tärkeää. Eurooppa on yksi harvoista jäljellä jääneistä alueista, jolla on tällainen proaktiivinen ihmisoikeusagenda, joten tämä on erittäin tärkeää. Ja lopuksi minulla on kysymys. Mainitsit myös ihmisoikeusvuoropuhelun. Meillä on sitä Kiinan, Venäjän kanssa. Ja kun pohdimme niin vuoropuhelun tehokkuutta ja, ja kuulemme raportteja tutkijoilta, jotka arvioivat ihmisoikeusvuoropuhelun tuloksia, niin emme ole niin optimistisia. Ehkä olet pohtinut tätä. Voimmeko parantaa ihmisoikeusvuoropuhelua niin että me ainoastaan puhu toisillemme, joka on vuoropuhelun tehtävä toki, vaan että vuoropuhelu johtaisi konkreettisiin parannuksiin niiden ihmisten tapauksessa, jotka kärsivät ihmisoikeusloukkauksista. Ja seuraavaksi pyytäisin, että puhujat käyttävät maksimissaan kaksi minuuttia ensinnäkin. Edustaja Salafranca. Señor Lambrinidis, en nombre del grupo. Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja Lambrinidis, EPP-ryhmän puolesta haluaisin toivottaa teidät sydämesti tervetulleeksi ja onnittelen teitä nimityksestänne ihmisoikeuksien erityisedustajaksi. Te näette, että täällä on paljon entisiä kollegoja ne joukossanne, joukossamme ja sanoitte, että tämä on nyt ensimmäinen äm, tapahtuma, äh, joka teillä on äh, tässä virassa ja on vaikea vastata kaikkiin niihin odotuksiin, joita tähän tehtävään yhdistetään. Toivottavasti onnistutte siinä. Me tulemme tukemaan teitä äh, teidän velvollisuuksienne täyttämisessä. Haluaisin Eh, huomauttaa seuraavaa. Te tiedätte, että Euroopan parlamentti arvostaa yhteistyötä kanssanne ei vain sen takia, että eh, aikaisemmin olitte täällä parlamentissa, vaan siksi, että meille ihmisoikeuksien puolustaminen maailmassa on erittäin tärkeää. Ihmisoikeudet eivät koske pelkästään yhtä maata, vaan ne ovat maailmanlaajuiset. Eh, te sanoitte, että joskus käytetään kahta mittapuuta. Mainitsitte myös Venäjän, Ukrainan ja Kiinan. Ja näissä maissa käytetään välillä kahdetta eri mittapuutta. Tämän näkee esimerkiksi Timosenkon tapauksessa. Te ette tee pelkästään yhteistyötä hallinnon ihmisoikeuksien pääosaston kanssa ja eri ihmisoikeuselinten kanssa Genevessä ja New Yorkissa, vaan myös muiden elinten kanssa, esimerkiksi kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Erityisesti mm, mitä tulee arabimaiden kevääseen, tämä on erittäin tärkeä instituutio. Te puhuitte nyt myös mm, mielipiteen vapaudesta. Haluaisin tässä muistuttaa Saharov-palkinnosta meitä ryhmänä huolestuttavat tapahtumat Syyriassa ja Pakistanissa. Te saatte meidän ryhmämme täyden tuen. Miten aiotte tässä tapauksessa soveltaa demokratialauseketta, joka on tärkeä osa assosioitissopimusta? E, kiitoksia vastauksista jo etukäteen. Thank you. On behalf of my colleague Anna Gomes, our coordinator in this... Kiitoksia kollegani Anna Gomesin puolesta. Hän on koordinaattorina täällä valiokunnassa. Tämä on erittäin miellyttävää meille kaikille, että teitä, teidät on mie- nimitetty tähän tehtävään ja minun ryhmäni ja koko parlamentti tietenkin tuntee teidät, että olette ollut varapuhemiehenä ja me tiedämme, että se, mitä sanoitte, on jotakin, mitä todellakin tarkoitatte ja teidät toivotamme nyt tervetulleeksi. Paljon on tapahtunut sillä välin, kun olette olleet ollut poissa, mutta tämä on erittäin tärkeä tehtävä ja monet henkilöt kuuntelevat tätä keskustelua. Se todistaa, kuinka tärkeästä asiasta on kysymys. Me onnittelemme teitä ja odotamme työtä kanssanne. Kiitoksia Stavros siitä, mitä sanoitte henkilökohtaisesta ähm, historiastanne. Mm, Orvona, Orpona, ähm, sota Orpona sotaorvot, orvot, AIDS-orvot, ähm, ihmiskaupan uhreiksi joutuneet lapset, kaikki ovat ihmisoikeusrikkomusten uhreja. Ja olen varma, että ähm, kuultuamme sen, mitä kerroitte omasta menneisyydestä, ne niin tulette sitoutumaan tähän työhön hyvin vahvasti. Minä jaan periaatteet, joista puhuitte. Yksi näistä on integraatio, kuten Barbara sanoi. Se, mitä me teemme Geneven tässä äh, ihmisoikeusneuvostossa on erittäin tärkeää, äh, mutta tämä on hyvin äh, hyvää työtä. Me olemme tehneet kuolemantuomion suhteen on erittäin tärkeää työtä. Te aloitatte nyt hyvin korkeasta lähtöpisteestä, mutta tämä periaate, että meillä on ulkosuhdehallinto ja korkea edustaja. Tarkoituksena tässä on varmistaa se, että se mitä Genevessä ja New Yorkissa on sovittu toteutetaan ja tämä on hyvin tärkeä kunnianhimon. Ja lopulta haluaisin sanoa oman ryhmäni puolesta, että se mitä te sanotte on tärkeää ihmisoikeuksien alalla. Se todellakin tuo muutoksen. On tärkeää, kun te sanotte, että haluatte vierailla vankiloissa, tavata uhreja, vierailla sairaaloissa, Tämä on erittäin tärkeää kansainvälisen rikostuomioistuimen suhteen, että ne, jotka tekevät ihmisoikeusrikkomuksia, todellakin tietävät, että me tarkkailemme heitä, kun sanomme, että tarkkailemme heitä. Ja te vastasitte tähän tänään tämä Syyrian kysymys ja kansainvälinen rikostuomioikeus. Tämä on nyt esityslistalla. En pyydä, että tähän vastaatte heti tai kommentoitte, mutta tämä on varmaankin teidän ensimmäisiä prioriteettejanne. Kiitoksia. Das Herr Dorn, Herr Donkis, und ich glaube, dass er jetzt... Donkis, äh, toivottavasti äh, hän äh, noudattaa puheaikaa toisin kuin kaksi edeltävää puhujaa. Herra Donkis. Yeah, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Täytän sinut tervetulleeksi Alden nimissä. Ja minulla on kaksi kysymystä. Kaksi täsmällisempää, yksi yleisempi. Ensiksi, miten takaa sen, että kansalaisyhteiskunnan edustajia Brysselissä kuunnellaan kattavasti ja myös kolmansissa maissa. Ja miten työskentelet ihmisoikeuksien puolustajan kanssa, myös niiden, jotka ovat kaukaisissa maissa, miten tuet muutostoimijoita, miten pidät huolta, että heidän ääniä kuullaan. Toinen kysymys. Toimintakohta 23 mainitsee eu suuntaviivojen omaksumista uskonnonvapauksen ja mielipiteenvapauden suhteen. Miksi sinun mielestäsi on tärkeää tukea mielipiteenvapautta EU-ssa ja ulkopuolella? Miten edustajamme vastaa kulttuurisen relativismin vastaajille, jotka miten takaat ateististen mielipiteiden omaamisen mahdollisuuden? Tämä on erityisesti Tibetin tapauksessa tärkeää. Miten takaat EUn e ihmisoikeuspolitiikan johdon mukaisuuden, että EU nähdään johtavana äänenä ihmisoikeuksien puolustamisessa kansainvälisellä tasolla, että EU puhuu kohta äänensä aina, kun ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu. Miten takaat sisäisen ja ulkoisen politiikan johdonmukaisuuden ja vältät kaksinaismoraalin. Otan huomioon, että EUn täytyy vahvistaa, olla päättäväisempi tarttuessaan ihmisoikeusrikkomukseen EUn sisällä ja silloin kun aiheuttajana ovat EU-yritykset ulkomailla. Thank you very much. I am very happy. Kiitos oikein paljon. Olen hyvin iloinen nähdessäni edustaja Herra Lambrinidiksen täällä Brysselissä tänään. Äh, Teille jäi paljon ystäviä tänne parlamenttiin ja minulla on kunnia olla yksi näistä ystävistä. Jos jotain olen oppinut kaudestanne täällä parlamentissa, on se, että aina täytyy taistella neuvoston ja komission edustajien kanssa ja jopa erityisedustajien kanssa hyvin suoralla ja avoimella tavalla, jotta saadaan aikaan edistystä. Minun mielestäni eh, teidän nimittämisenne on erittäin tärkeä, jotta Eurooppa ei puhuisi, puhuisi yhteen ääneen. On erittäin vaikea saada Eurooppa puhumaan yhteen ääneen, yhdellä äänellä monissa asioissa, mutta jos uskoo ihmisoikeuksiin, niin erityisesti siinä eh, Euroopan pitäisi puhua yhdellä äänellä. Ja tämä ääni on nyt teidän äänenne. Se tosiseikka, että meillä on erityisedustaja ihmisoikeuksista, tarkoittaa, että meillä on nyt Euroopan unionin ääni ihmisoikeuskysymyksiä. Meidän ei tarvitse kuulla 27 diplomaattista edustajaa, vaan meillä on siis teidän äänenne. Haluaisin toistaa erään asian, jonka kollega Donskis jo esitti, nimittäin ulkoisesta ja sisäisestä johdonmukaisuudesta kahdessa asiassa. Yksi koskee pakolaisia. Sanoitte, että meidän täytyy saada aikaan muutosta ja muuttaa ihmisten elämää parempaan suuntaan. Tässä Euroopan unioni tekee vähemmän kuin mitä se voisi tehdä, nimittäin pakolaisten uudelleen asuttamisessa. Te itse olit, te olette ollut asianajaja ilman ihmisoikeusaktivisteja ja ihmisoikeuksia ei puolustettaisi. Mitä te aiotte tehdä ihmisoikeusaktivistien puolustamiseksi erityisesti niissä maissa, joissa äh, Euroopan unionilla on etuja esimerkiksi energia-alalla. Kuinka puolustatte esimerkiksi ihmisoikeusaktivisteja Kiinassa? Kiitoksia. Ja dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, meneer Lambrinidis. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Herra Lambrinidiksen olen tavannut jo vuosia sitten Yhdysvalloissa. Olet erittäin menestyksekäs poliitikko ja haluan onnitella sinua nimityksestä. Uskon, että yhteistyömme on hyvää. Mutta vähän täsmällisemmin johdantokommenteissa totesit, että käsittelet kriisejä ja myös uskonnonvapautta. No, tällä hetkellä on kriisi. Tarttuisin tähän äskettäiseen Jumalan pilkkatapaukseen Pakistanissa, jossa alaikainen tyttö, kehitysvammainen, astettiin syytteeseen Jumalan pilkasta, mutta nyt on käynyt ilmi, että hänet on imaami lavastanut. Voitko sinä tehdä asialle jotain virkasi puolesta? Kysyisin, mitä tekisit Pakistanin tapauksessa ja sen Jumalan pilkkalainsäädännön suhteen Taitaksesi tämä tyttö vapautetaan? Kysymys on monimutkainen. Mutta meillä oli, saisi vähän kaikupohjaa, kuolisi vähän mielipiteitä asiasta. Tänne juttu, josta olemme kuulleet äskettäin, on Egyptistä, jossa laaditaan perustuslakia muuttuneessa poliittisessa kontekstissa. Näyttää sille, että viranomaiset alkavat taloudellisesti valvoa koptivähemmistöä, kun taas muslimien enemmistö saa veronmaksajan rahaa ongelmitta valtiolta. Tämä kysymykseni koskee Egyptin perustuslakineuvostoa. Ja sitten, sinä voisit tulla meidän keskusteluihimme kiireellisistä ihmisoikeuskysymyksistä täysistunnossa. Beautiful. Oh, Arvostan erittäin paljon kysymyksiänne. Suurin osa niistä ei ole nyt tässä, kuten voitte kuvitella, tilaisuus vastata kysymykseen yksityiskohtaisesti. Tämä on ensimmäinen avoin kokous, mutta nämä ovat enemmänkin merkkejä siitä, mihin minun täytyisi asettaa erityishuomioni niin seuraavinen viikkojen aikana. Tulen todellakin tekemään niin, kuten mainitsin. Kiitoksia Barbara hyvin paljon näistä ystävällisistä sanoista, kun esittelitte minut täällä. Olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä, kun olitte EU-RAM-valiokunnassa ja nyt olet ja nyt luonnollisesti yhäkin, joten odotan hyvin paljon yhteistyötä kanssanne. Tulen pitämään teidät tilanteen tasalla. Tässä sanon will eikä may, eli tulen tekemään en, näin enkä mahdollisesti tehne. Meidän täytyy tarkastella tilannetta. Tulen pitämään teihin yhteyttä epävirallisesti ja epäsäännöllisestikin. Minun mandaattini kuuluu Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja minulla on tiettyjä velvollisuuksia ja aion ne tietenkin täyttää, mutta samaan aikaan tämä on hiukan erikoinen rooli, ei aivan lintu eikä kala, joten minä tulen tätä joustavuutta käyttämään nyt hyväkseni. Tulen kuulemaan teitä ja epävirallisesti olemaan yhteyksissä moniin tahoihin, erityisesti sanoisin teihin, Euroopan parlamenttiin. Te tiedätte, kuinka suuri haaste minulla on edessäni. Voitte arvata, että minulla on tulevina viikkoina ja kuukausina paljon töitä, paljon matkustamista, joten meidän täytyy keskustella ja tarkastella sitä, mitkä parhaat mahdollisuudet ovat. Minä yleisesti ottaen haluan eh, tulla puhumaan ihmisille, kun minulla on jotakin sanottavaa, kun olen saanut jotakin aikaan, eikä vain muuten vain. Eli tämä on tietynlainen lisäpaine olla vielä tehokkaampi, kuten tässä alkupuheenvuorossani mainitsin. On aivan itsestään selvää, että meidän läsnäolomme ja mahdollisuus puhua yhdellä äänellä Genevessä ja New Yorkissa on erittäin tärkeää. Kuten te tiedätte, YK on jäsenenä Euroopan unionillahan on tarkkailijan rooli siellä, mutta minä näen tämän mahdollisuutena erityisesti käyttää kaikkia vakuuttavuutta, jota minä voin saada aikaan, jotta saisin ymmärretyksi, mikä on suuren yhteinen nimittäjä ja yhteiset intressit, jotta saisin kaikki tässä prosessissa olevat ymmärtämään tämän. Ja odotan tätä mielenkiinnolla tuleman tapaamaan Genevessä valtuuskuntien edustajat ensi viikolla ja minä odotan pian sen jälkeen mahdollisuutta tavata ihmisiä kentällä. Ihmisoikeusdialogi on hyvin tärkeä. Minä olen ollut monin kansalaisjärjestöjen ja parlamenttien edustajien kanssa yhteyksissä. Tämä on se tapa, jota me voimme käyttää. Meidän täytyy olla yhteyksissä, jotta saisimme aikaan muutosta, mutta tiedän, että teidän mietinnönne ne esimerkiksi, kuten olen tässä maininnut, ovat tuoneet menneisyydessä esiin sen, että yhteisiä mitta puita ei ole, missä me olemme menossa tämän dialogin suhteen. Paljon asioita mielestäni voidaan saada aikaan äh, dialogin kautta ja kuulemisen kautta. Ja myöskin, kuten tässä mainittu, Kiinan, Venäjän ja muiden maiden suhteen, niin minä panottaisin melko paljon tämän äh, toiminnan kehittämistä. Minä en kannata puhumista, vaan puhumisen kannalta, mutta keskustelu on erittäin tärkeää ja sen varmistaminen, että voimme keskustella emme vain dialogissa, mutta saada aikaan poliittista keskustelua kaikkein korkeimmalla mahdollisella tasolla. Hyvin, tämä on hyvin tärkeä ja vakava, vakavasti otettava tapa nousta ylöspäin ja päästä eteenpäin, että me saamme tätä ihmisoikeusdialogia eteenpäin. Ja myöskin kun ajatellaan muita tapoja toimia rakentavasti monien maiden kanssa ympäri maailman. Tämän dialogin kautta me emme tyydy vain ilmaisemaan huoliamme, kuten nyt on tehty, huolemme liittyen tiettyihin kysymyksiin ja henkilöihin, jotka ovat uhanalaisia, vaan meillä on myöskin mahdollisuus käyttää tätä vipuna tai mahdollisuutena älykkäällä tavalla tukea näitä kyseisiä maita edistymään siihen suuntaan kuin me toivoisimme. Tässä edustaja Salafranka, kiitoksia hyvin paljon näistä ystävällisistä sanoista. Olen tehnyt tehokkaasti monien ihmisoikeuskysymysten kanssa, viimeisten seitsemän vuoden kanssa EPPn kanssa yhteistyötä. Tämä on lähestulkoon pelottavaa, että tässä EPPn mainitsitte ja meillä tulee varmasti olemaan loistavaa yhteistyötä ja kaikkien muidenkin poliittisten ryhmien kanssa. Erityisesti tehän tiedätte, että erimielisyyksiä on olemassa, mutta ihmisoikeuskysymykset ovat kaikkien sydämissä oikealla sijalla ja meidän täytyy varmistaa, että olemme tehokkaita. Mainitsin tässä sitä, sen, että käytetään kahta eri mittapuuta. Kyllä tämä huolestuttaa minua jonkin verran ja asiat eivät ole helppoja, ei aina ole helppoja käyttää samaa mittapuutta kaikkiin kaikille, mutta suoraan sanottuna ei mielestäni ole mitään muuta mahdollisuutta kuin tehdä kaikki mahdolliset ponnistelut kaikissa maissa, jotka tässä mainittiin, ja monissa muissakin maissa. Meidän täytyy olla rehellisiä, objektiivisia ja tehdä ehdoton parhaamme, jotta voimme varmistaa, että ihmisoikeudet ovat esityslistan huipulla. Kuten jo mainitsin, kaikki ulkopolitiikan kysymykset, kaikki ongelmat ovat sellaisia, että joko niiden syynä on ihmisoikeusongelma tai ihmisoikeusongelma niihin liittyy. Mitään muunlaisia konflikteja ei ole ja minä tulen käyttämään kaiken mahdollisen vakuuttavuuteni kaikissa keskusteluissa, jotta me voisimme toimeenpanna sitä, mitä jäsenmaat ja korkea edustaja ovat tähän strategiseen ihmisoikeuspuitteistoon päämääräksi määritelleet. Minä tulen keskittymään siihen, mistä tämä parlamentti on pitkän aikaa puhunut. Tätä 27 jäsenmaata tätä strategista puitteistoa tukee. Tämä on hyvin selkeää. ihmisoikeudet tulevat olemaan minun esityslistani huipulla, olipa kyseessä mikä maa tahansa ja mikä teema tahansa, olipa sitten energiaa tai Kiina tai mikä tahansa muu maa. Minun maani on, minun, minun tarkoitukseni on se, että pidän ihmisoikeudet tärkeällä sijalla. Pyrin tekemään näin pyrin olemaan ihmisoikeusstrategian äh, takaajana. Tietysti mielessä voitaisiin sanoa, että minut on nimitty olemaan tällainen paarma, joka äh, puraisee ja ohjaa hevosta tiettyyn suuntaan ja minä tulen näin toimimaan. Minä tulen varmistamaan, että me olemme yhtäpitäviä ja kuten tämä strateginen puitteisto vaatii, tehokkaita ja myös tehokkuuden kautta näkyviä. Ilmaisuvapaus, edustaja Salafranka, on tärkeä kysymys. Minä olen sitoutunut siihen tämän parlamentin kanssa. Monet asiat, jotka mainitsitte, ovat myöskin, kuten voitte kuvitella, neuvostossa hyvin tärkeällä sijalla ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen. Minä olen saanut strategista ohjausta niiden suhteen ja minun täytyy keskustella asioista. Nyt olen ehkä varovainen enkä puhu tietyistä asioista, joihin keskitytään, mutta edustaja Salafranco, voitte olla varma, että ilmaisun vapaus on kaikissa tilanteissa ja maissa – ja kaikkien mahdollisten aspektien, esimerkiksi internetin suhteen hyvin tärkeällä siellä työssäni. Mainitsin tässä internetin on tärkeää korostaa, että maailma on uudenlainen ja ihmiset, jotka ovat tottuneet keskustelemaan kyberavaruudesta ja jostakin sellaisesta, joka on kaukana meidän ulkopuolellamme, meidän täytyy nyt myöskin käsittää se, että tämä niin kutsuttu kyberavaruus on todellinen tila. Me käytämme monia ihmisoikeuksia ja vapauksia elektronisen kommunikaation kautta, kokoontumista, informaation välitystä, koulutusta, niin edespäin. Kaikki nämä asiat tapahtuvat siellä. Sitten kysymys, jonka Edustaja Belder ja Salafranka toivat molemmat eri tavoilla esiin. Ja myöskin edustaja Donkis. Haluaisin kiittää teitä kaikkia kolmea. Tämä uskonnon ja vakaumuksen vapaus. Olette viime vuosina havainneet, että on ollut toimia, jotka eivät kohdistu vain yhteen uskontoon, vaan moniin. Esimerkiksi Pakistan tässä on, josta Böldersen mainitsi, Pakistan on esimerkkinä tämä kristityn tytön tapaus, mutta myöskin Libyassa eri temppeleitä on tuhottu ja Mali Dimbuktu on tässä mainittu paikkoina, joissa uskonnollisia paikkoja on tuhottu myöskin lähempänä meitä. Saksassa eräs rabbi oli antisemitistisen hyökkäyksen kohteena ilmeisesti vain muutama päivä sitten. Joten kuten näitä tässä on käsillä kysymys, joka on erittäin tärkeä, me käymme diplomaattista ja poliittista keskustelua ja pyrimme ajamaan näitä vapauksia monilla tavoilla. Tämä on ähm, hyvin moni tahoinen sitoumus, mutta minun täytyy, kuten tässä edustaja Donkis mainitsi, minun täytyy mainita, että mielestäni on rohkaisevaa, että nähdään muutos siinä kielen käytössä, jota päätöslauselmissa käytetään monilla foorumeilla viime aikoina. On siirretty pois käsitteistä, jo jotka toisivat yhden uskonnon muiden yläpuolelle tai jotka sisältäisivät sellaisen ajatuksen, että vain yksi uskomusjärjestelmä tai uskonto saa olla olemissa. Tämähän ei ole sitä, mitä uskonnon ja mielipiteen vapaus on. Kyseessä on se, että uskontoa tai uskonnottomuutta voi harjoittaa ilman minkälaista syrjintää tai ahdistelua. Hyvä Richard. Hyvä ystävä Richard Howard. Kyllä, todellakin lapset ovat tärkeä kysymys. Minä, en vain minä, mutta myöskin Euroopan unionin toiminta keskittyy heihin tulevina vuosina. Minä keskityn heidän tilanteeseensa. Minulla on nyt tässä kahdeksan muutakin kysymystä, joten pyrin käymään niitä nopeasti ähm, läpi. Lui, kiitoksia hyvin paljon näistä sanoista. Minä pyrin käyttämään suurimpia mahdollisia etuja, joita minulla on. Minä haluaisin käyttää teidän ajatuksianne ja viisauttanne, mutta minä en niitä haluaisin käyttää kuitenkaan niin, että välttäisin niiden avulla kritiikkiä minä paljon mieluummin Rui ottaisin yksityisesti kritiikkiä vastaan, mutta jos kritiikin täytyy tapahtua julkisesti, niin minä otan sen sitten julkisestikin vastaan Pakistanissa. Ette ehkä ole kuullut tämä tieto juuri vasta saatiin. Ilmeisesti viranomaiset ovat tunnustaneet, että he ovat toimineet väärin tämä koko syyterakennelma tätä tyttöä vastaan oli ähm, väärennetty. Ja nyt paikallinen imaami, joka tämän syytöksen oli alulle pannut, on itse syytteen alainen, joten on mielenkiintoista nähdä, kuinka tämä tilanne äh, kehittyy myöskin, kuten puheessani mainitsin, jos tehdään ihmisoikeuskysymyksistä pinnalla oleva kysymys, maan sisäisesti viranomaisille, jos saadaan tämä toiminta toimimaan myöskin maan sisäisesti. Meillä on paljon suurempia mahdollisuuksia onnistua kuin että vain jos tulisimme ulkoa päin tekemään lausuntojamme. Paljon kiitoksia. Meillä on vielä kahdeksan muuta puhujaa. Ehdottaisin, koska mikrofoni katkesi. In one and... Ehdottaisin, koska meillä on vain vähän aikaa, että puhuisitte vain minuutin. Sopiiko tämä teille? Jos näin on, niin edustaja Peterle. Olen hyvin kiitollinen selkeästä esityksestäsi ja ymmärrän, että olet herkkä ihmisoikeus kysymyksille omien kokemuksesi vuoksi totalitarianismin alla. Kiitos tästä myötätuntoisesta intohimoisesta esityksestä. Ihmisoikeuksien yhteydessä puhutaan luovuttamattomista oikeuksista, jotka ovat kaikkien ihmisoikeuksien perusta. sinä kollegana tiedät, että näitä perusoikeuksia uhataan, nämä ovat uhanalaisia monessa paikassa ja parlamentissa meillä on hyvin erilaisia kantoja – erityisesti mitä tulee syntymättömien lasten oikeuksiin. Koska et ole tästä puhunut selkeästi, kysyisin, miten, miten edistät näitä oikeuksia kunnianhimoisessa työsuunnitelmassa Evharistoa? Knowing you from the parliament, koska tunnen teidät parlamentista, tiedän, että kyllä kykenette tähän mahdottomaan työhön. Ja se onnistuu ainoastaan tällä näkemällä tämän elämän tehtävänä ja tietämällä, että ihmisoikeudet päätöksiä ei saada aikaan ilman demokratiaa. Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikassa joskus suljetaan silmät, onka, käytetään kahdenlaista mittatikkua mm, Bahrainista Etiopiaan, jossa suretaan nyt diktatorin, kuol, diktaattorin kuolemaa ja unohdetaan, että tuhannet toimittajat ovat vankilassa. Meillä on suuria puutteita ihmisoikeuspolitiikassamme mm, yhteydessä kehityspolitiikkaan. En nyt odota, että vastaatte tähän, mutta toivon, että te työstätte sitä. Ja toivoisin myös, että työstätte myös vammaisten oikeuksia miten näitä käsitellään ja että pannaan täytäntöön vastaava YK yleissopimus kehitysohjelmissa EUn ja kumppanimaiden välissä kehitysohjelmissa. Kiitoksia. Thank you, Mr. President. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut Stavros uudesta tehtävästänne. Jos haluatte toteuttaa kaiken sen, mistä puhuitte, te tarvitsette ainakin 20, äh, ainakin 48 vuorokaut- tuntia vuorokauteen ja äh, varmastikin jonkinlaisen harniskan, että minä tässä nyt toivotan parasta onnea teille. Minulla on kaksi kysymystä. Aiotteko asettaa prioriteetiksi erityisesti maita, joissa edistystä ei tapahdu, kuten Venäjä tai Saudi-Arabia, Etiopia, eh, Pohjois-Korea ja muita sellaisia maita, jotka ovat siirtymävaiheessa, joissa tahtoa saada aikaan edistystä ihmisoikeusasioissa on olemassa esimerkiksi arabikevään maat tai ehkä Kuuba pian tai eräät eh, Afrikan eh, toiveita herättävät maat. Onko tämä systemaattista kautta. Sitten toinen kysymys, tämä äm, arabinuorten hyökkäys rabia vastaan Saksassa. Tuletteko te tarkastelemaan tällaisia tapahtumia Euroopan unionin sisällä? Tämä olisi hyvin mielenkiintoista. Kiitoksia. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa. Onnittelut. Täällä minä olen ihan vastapäätä. Onnetoivotukset puhut ihmisoikeusvuoropuhelusta ja pehmeästä vallankäytöstä. Kaksi tekijää ehdottaa selittäväksi lisällä. Ensinnäkin suhteettomat rangaistukset on EU-kansalaisia, jotka monet eri mm, maailman osia tekevät jotain väärää, mutta rangaistus on paljon pahempi kuin rangaistus samassa Euroopassa. Ja toinen on, on oikeusprosessit, jotka eivät vastaa eurooppalaisia kriteerejä haluaisin mainita er, erityisesti Bolivian Dohashu-tapauksen, joka voisi olla aika korkealla listallasi. Frau Koppa. Edustaja Koppa. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Stavrosia ja haluaisin sanoa, että olen erittäin iloinen ja ylpeä, että voin toivottaa tänne tervetulleeksi kreikkalaisena, joka, joka ensimmäisenä saa tämän mm, tehtävän. Tämä on hyvin korkeatasoinen tehtävä ja olemme kaikki hyvin luottavaisia sen suhteen, että hän täyttää sen asettamat vaatimukset. Äh, mutta nyt haluaisin äh, puhua siitä, minkä mainitsin, että ihmisoikeustavoitteet. Tässä on kyse Euroopan unionin kuvasta, mutta emme me ole myöskään joitakin äh, sisäisiä ihmisoikeuskysymyksiä ratkaisseet, muun muassa romanikysymys vain esimerkkinä. Miten voimme olla uskottavia EU-na ja vahvistaa uskottavuuttamme ja myöskin sinun tehtäväsi uskottavuutta? Thank you, Chairman. Dear Stavros. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä Stavros, minua liikutti teidän alkupuheenvuoronne ja se osoittaa paljon omistautumista, sitoumusta, joten tämä työ tulee olemaan hyvin tehokasta. Tämä on erittäin vaikeaa, kuten mainittua, mutta teidän sitoumuksenne tulee auttamaan sinua. Minulla on yksi kysymys Yksi suosituskysymys liittyy eh, organisaation, jota ei ole vielä tässä mainittu, Euroopan neuvosto, sen toiminta, ja tietty ongelma siinä, että päällekkäisyyttä olisi Euroopassa näissä toimissa. Te sanoitte, että jotta saisimme aikaan suurempaa tulosta, meidän pitäisi eh, olla eh, toimimassa yhdessä. Me pitäisi välttää tietynlaista kateutta, jota voisi nyt olla neuvoston kanssa. Sitten suositus. Minä toivon todellakin, että tulette sitoutumaan hyvään yhteistyöhön, jotta tämän toiminnan tehokkuus paranisi. Te mainitsitte, että teillä on monien kansalaisjärjestöjen kanssa hyviä yhteyksiä ja teidän apunne tulee saamaan aikaan uskoakseni suurempaa tehokkuutta ja enemmän tuloksia. Kiitoksia sitten kollega Kreiseldörfler. Niin hyvä, Stavros, koska minä tiedän, että opiskelet Saksaa, niin aion puhua Saksaa, jotta saatte se pienen oppitunnin. Niin, Bayeria on osattava, jotta ymmärtää bayerilaisia, vaikka he puhuisivatkin hölynpölyä. Mutta kyllähän sinä tämän ymmärsit. Niin, olen iloinen eh, Stavros, että sait tämän tehtävän, enkä halua esittää sinulle enempää kysymyksiä. Olet saanut jo niin paljon kysymyksiä, mutta tärkeää on se, että se, minkä me näemme, on vain jäävuoren huippu. Ja haluaisin eh, vielä puhua näistä eh, kahdenlaisista standardeista, äh, kahdesta mittapuusta. Me kaikki täällä käytämme välillä kahta mittapuuta, emme ole mm, täydellisiä, mutta sinä voisit vähentää tätä ja korkeammalta tasolta äh, varmistaa, ettei äh, tällä tavoin käyttää kahta mittapuuta kuin tähän mennessä. 58 sekuntia vain meni tähän tämä kysymys oli väärä, koska ei ole korkeampaa standardia kuin eh, jäsenen standardia, joten tähän kysymykseen ei voida vastata. Edustaja Munis. Gracias, presidente. Bienvenido, Stavros Lambrini. Kiitos ja tervetuloa Stavros tähän valiokuntaan. Onnittelen sinua nimityksestäsi. Se, miten toimit, vaikuttaa EUn uskottavuuteen suuressa maailmassa. Me tarvitsemme korkeat standardit yhteistyössämme kansainvälisten elimien kanssa. Me emme tarvitse ainoastaan johdonmukaisuutta sisä- ja sisäisten ja ulkoisten toimien välillä esimerkiksi pakolaiskysymyksessä. Ulkoisessa tapauksessa on joskus toiminnassa helppo puhua eh, tuomita ihmisoikeusrikkomukset, mutta meillä on läheiset jatkuvat suhteet sellaisten maiden kanssa, jotka järjestelmällisesti rikkovat ihmisoikeuksia. Viittaan niin kuolemantuomioon. EU pitää työskennellä tämän parissa. Jäämme tämän periaatteen. Tässä talossa me kaikki vastustamme kuolemantuomiota. Ja sitten naisten oikeudet. Joissakin maissa poliittiset oikeudet ovat rajoitettuja, esimerkiksi Saudi-Arabia. Tulemmeko me omaksumaan toimivan kannan tässä kysymyksessä sitten suhteemme Israeliin? Me laadimme sopimuksia maan kanssa, joka, jossa, joka YKssa tuomitaan ihmisoikeusrikkomuksista tai suhteemme Georgiaan. Miksi meillä on kontakteja sellaisten maiden kanssa kuin Kuuba? jotka epäilemättä ää, rikkovat ihmisoikeuksia, mutta sitten myös Pakistanin kanssa, ja siellä ihmisoikeuksia rikotaan. Herr Sonderbeauftragte, Sie haben das Wort. Ah, ja. Hyvä korkea edust- äh, erityisedustaja, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kaikkia. Aika alkaa loppua ja monet kysymyksistä liittyvät äh, muutamaan samankaltaiseen aiheeseen. se, miten käsittelemme eh, kehitystä, eh, kehitysyhteistyötä ja ihmisoikeuksia. Anna mainitsi tämän, että tämä on ongelma, mutta ei se pelkästään ole ongelma. Meillä on myös kauppasopimuksia ja monta muuta asiaa. Paljon hyvää työtä on tehtävä, jotta eh, komissioneuvosto ja ulkosuudenhallinto toimivat yhdessä. Tämä on kaikkien sydäntä lähellä, strategiset puitteet meillä on, mutta kaikki tiedämme, että käytännössä asia ei olekaan ihan niin helppo, joten minun täytyy tehdä hyvin paljon ähm, tällaista hiljaista työtä, ei mitään lehdostötiedotteita välttämättä, ei ihmisiä, jotka sanovat hienoa, mahtavaa, vaan äh, hyvin paljon työtä, jota jo ihmisoikeusasiantuntijat ulkoasiainhallinnossa hallinnossa hoitavat, jotta löydetään oikeat kumppanit ja oikeat äh, osastot. Minä aion tuhea, puhua seuraavien viikkojen aikana kaikkien niiden ihmisten kanssa, jotka äh, työstävät niitä asioita, jotka ovat äh, tärkeitä ihmisoikeuksien kannalta. Aion puhua maantieteellisten osastojen kanssa ulkoasian hanninnossa. Niitä ei voi erottaa ihmisoikeuksista. Kaikki nämä asiat, joista minä puhun, on hyvin vaikeaa ja tärkeää työtä, mutta se ei ole valokeilassa. En silti aio jättää sitä sivuraiteille, vaan aion todella ryhtyä siihen, koska jos haluamme saada aikaan toimielinten välistä yhteistyötä ja äh, todella toteuttaa kaikki toimintasuunnitelman suositukset, niin eh, silloin olemme paljon tehokkaampia kuin jos eh, annan vain lausuntoja ympäri maailmaa. Minulla on mahdollisuus kuulla myöskin neuvoston kantaa perjantaina, eli teidän eh, mielipiteenne ja neuvoston avulla pystyn ole, antamaan tarkemman näkemyksen asiasta. Nämä kaksinkertaiset, kahdenlaiset standardit, kaksi eri mittapuuta. Alexander, minun tehtäväni ei liity perusoikeuksien rikkomuksiin EUn sisällä. Se ei liity siihen mitenkään, mutta kuten sanoin aluksi, jos pystymme olemaan johdonmukaisia sisäisesti, voimme olla vahvempia ulospäin. Vaikka tämä ei siis kuulukaan tehtäviin, niin aion varmasti seurata sisäistäkin kehitystä, koska kuten tiedät, usein, ja tämä on skandaali, sanoisin, koska me yritämme käydä avoimia keskusteluja ihmisoikeusrikkomuksista ja tällä tavoin vaikuttaa muihin ää, äh, maihin, joissa tällaista sananvapautta ei ole. Ja sitten he tulevat meidän pakelle ja sanovat, että miten tuo tapaus ja tämä tapaus. Kyllä, meidän täytyy olla johdonmukaisia. Ja täällä parlamentissa me puhumme näistä asioista joka päivä. Mutta toiseksi Tämä ei ole mikään argumentti sitä vastaan, että ihmisoikeuksia tulisi noudattaa muissa maissa. Ne puuttuvat täysin joistain maista, eikä tätä voida hyväksyä. Ja minä yritän työskennellä sen puolesta, että keskustelu ei ole mikään ruma sana. ja että näitä asioita käsitellään. Samaan aikaan olet aivan oikeassa siitä, että käytetään kahta mittatikkua Tämä on ongelma, joka ei koske ainoastaan sitä, mitä me teemme sisäisesti verrattuna siihen, miten haluaisimme ulkomaailman toimivan, vaan monet ovat myös sitä mieltä, että EU käyttää eri mittatikkuja eri maiden kohdalla. Olen iloinen, että nostit tämän esiin. Aion käsitellä tätä neuvoston kanssa, kun tapaan sen ja pohtia, miten asia voitaisiin ratkaista. Se ei varmastikaan ole helppoa, mutta meidän täytyy tehdä se. Edustaja Kirilov, Euroopan neuvosto, mainitsitte sen. Meillä ei ole mitään konfliktia tässä. Olen jo puhunut Euroopan neuvoston ihmisoikeuskomissaarin kanssa. Meillä oli erinomaista yhteistyötä ja keskustelua. Tulen vierailemaan hänen luonaan Strasbourgissa, kun käyn siellä seuraavan kerran. Me täydennämme toisiamme ja tämä on se vaikutelma, joka on myös syntynyt. Meillä on Euroopan unionin välineitä. Me emme ainoastaan kunnioita, vaan arvostamme suuresti Euroopan neuvoston työtä. Ja kahdenvälisissä keskusteluissa kysymme aina ihmisiltä, miten he ovat noudattaneet näitä Euroopan neuvoston suosituksia. Ja tätä yhteistyötä haluamme vahvistaa. On vähän liikaa tällaista institutionaalista pelkoa niiden ihmisten välillä, jotka oikeastaan ovat liittolaisia kaikessa. Minä yritän päästä eroon tästä ja lisätä yhteistyötä. Tämä on mielestäni paras tapa olla tehokkaita. Eh, edustaja Kreisel Dörfer myöskin puhui tästä, eh, näistä eri mittatikuista. Yritin vastata tähän nopeasti. Aion tarkastella asiaa tarkemmin. Eh, edustaja Schöpflin, kiitoksia, että nostit esiin nämä kaksi kysymystä. Aion ottaa ne huomioon ja käsitellä niitä. Kiitän teitä kaikkia, myös kerran Pötleriä. Olen pahoillani, jos en nyt vastannut ihan kaikkiin kysymyksiin. Nämä taisivat olla kaikki viimeiset kysymykset. No sitten haluaisin tehdä jotain, mitä olen halunnut tehdä jo vähintään vuoden ajan. Koppa sanoi, että hän on Edustaja Koppa sanoi, että hän on iloinen siitä, että uusi erityisedustaja on Kreikasta. Te tunnette minut sen verran hyvin, että tiedätte, että että olen hyvin ylpeä siitä, en vain siitä, että olen kreikkalainen, vaan erityisesti siitä, että olen eurooppalainen, mutta kun nyt kerran mainitsitte tämän teidän luvallanne, Barbara Elmar, saisinko kysyä, kuinka monet täällä salissa ovat Iber ja kuka on Kata? Kuka on puolesta ja kuka on vastaan? Ei ketään. Tyhjää, tyhjää. Siellä. Kiitoksia. Olen hyvin iloinen voidessani olla täällä taas. Voimme tehdä varmasti hyvää yhteistyötä yritän tehdä oikein läheistä yhteistyötä, hyödyntää teidän viisauttanne ja tuoda teille kaikki mahdollinen tieto, jotta vain helpottaa teidän työtänne, tehdä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa niin paljon kuin mahdollista. Ja kuten sanoin, annan kaikkeni. Kiitoksia. Ja Stavros, herzlichen Dank für die Darlegungen. Paljon kiitoksia. Tässä tuli ystävällishenkiset uploadit. Meidän täytyy vielä keskustella tästä, mutta uskopa, että meillä on hyvää yhteistyötä tulossa. Ja tätä eh, kaunista sana kataa me emme varmaan tule niin usein käyttämään. Sydämelliset kiitokset ja kaikkia hyvää. Ja asian kannalta, mutta myös Euroopan unionille tämä on erittäin tärkeä tehtävä ja toivotan teille siis kaikkea hyvää. Meine Damen und Herren, Could be quiet on the sheep seats. Ich möchte jetzt den Tagesordnungspunkt. No niin, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin mennä esityslistan kohtaan K- 3 Ko- siis äänestys koskien konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antamaa suojelua. Äänestys tehdään koneäänestyksenä. Onko esittelijä edustaja Ojulan täällä? ei, sitten hän ei voi pysäyttää tätä äänestystä. No niin, hiljaisuutta pyydän. Edustaja Ojuland ei ole paikalla. Joten päätetään nyt nopeasti ennen kuin hän tulee tänne. Meillä on täällä muutamia tarkistuksia. Tarkistus 20. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 27. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tämä meidän on tarkistettava vielä. 29 puolesta. No tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. 13 puolesta 18 vastaan hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan Näyttää sama tilanne kuin äsken, mutta tarkistetaan kuitenkin. Äänestys alkaa.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten sähköinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta, yksi vastaan hyväksytty. Sydämelliset kiitokset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 E la, e la Coppa che parla a nome non la Gomes, perché la Gomes è il partito no della signora ah, Coppa, okay. inviamo la parola a lei. Colleghi, passiamo al punto seguente. Hyvät kollegat, mennään sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kohta viisi, turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto. Esittelijänä oli kollega Kirjakos Mavronikolas mutta hän on lähtenyt parlamentista ja hänen seuraajansa Sofokles Sofokleus ei ole vielä paikalla tänään ja siksipä hänen kollegansa Koppa tulee johtamaan tätä keskustelua. Muistittaisin teitä siitä, että meidän valiokuntamme antaa lausunnon live-valiokunnalle tästä aiheesta. Ja muistutan teitä siitä, että meidän valiokunnalle on vain yksi mahdollisuus keskustella tästä. Ainoastaan siis tänään. Ja 22 tarkistusta on jätetty tähän lausuntoon, joten annan heti puheenvuoron kollega Kopalle. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. As you may already... Kiitos puheenjohtaja. Kuten ehkä tiedätkin, sisäpolitiikassa, kun sieltä maahanmuuton ja ulkorajojen hallinnoinnin komissio kaudelle 2014 2020 rahoitusohjelmien yksinkertaistamista ää, luomalla kahden pilarin järjestelmän. Sisäisen turvallisuuden rahasto on toinen näistä kahdesta rahoitusohjelmasta turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto lisäksi. Tämä turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto keskittyy ihmisvirtoihin ja politiikan integrointiin. Se liittyy maahanmuuttoon kaikkiin piirteisiin, kuten turvapaikanhakon laille maahanmuuttoon ja ei EU-kansalaisten paluuseen. Tämä liittyy ulkoa suhteisiin ja EU täytyy tar- pitää huolta siitä, että sen sisä sitten toimien prioriteetit säilyvät ja samoin suhteet kolmansiin maihin. Täytyy myös taata rahoituksen alueellinen jatkuvuus. Aloitetaan EU-maista ja sitten jatkaa sitä ei-EU-maihin. Näillä välineillä voidaan myös reagoida nopeasti hätätilanteissa. Rahastot mahdollistavat sen, että EU voi reagoida asianmukaisesti, kun tilanteet muuttuvat nopeasti. Ulkoasianvaliokunta pitää tervetulleena tätä rahastoa ja sen tuomaa suurempaa solidaarisuutta EU-valtioiden kesken tavoitteena tehokas politiikka, koordinointi ja taakanjako painotetaan johdonmukaisuuden takaamisen merkitystä rahaston toimissa kuten myös ulkoisen rahoituksen välineen tapauksessa, erityisesti siksi, että tarhasta osittain käytetään tukemaan yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, varsinkin takaisinottosopimusten, liikkuvuuskumppanuuksien ja alueellisten suojeluohjelmien täytäntöönpanossa. Yleisemmällä tasolla rahastoa tulisi käyttää unionin ulkoisten toimien yleisen linjan tavoitteiden kanssa. Ja sen pitäisi olla näiden mukainen Euroopan unionista tehdä sopimuksessa 21. artiklan mukaisesti. Siksi ulkoasian valiokunta kannattaa Euroopan ulkosuuden hallinnan vahvaa ja selkeästi määriteltyä osallistumista, erityisesti rahaston käytön suunnitteluvaiheeseen, jotta vältettäisiin päällekkäisyyttä muiden kolmasia maita koskevien tukivälineiden kanssa, että toisaalta varmistettaisiin välineiden synergia ja keskenäinen täydentävyys. Lisäksi ulkovaliokunta korostaa, että kaikkien rahastoista rahoitettavien toimien on kunnioitettava tämän astuksen kohderyhmässä olevien ihmisoikeuksien perusoikeuksia ja että rahastosta on rahoitettava tiettyjä toimia, joilla erityisesti pyritään luittamaan näiden perusoikeuksien huomioon ottamista. Paljon kiitoksia huomiostanne. Qualcuno dei colleghi intende intervenire? Haluaa joku, joku kollegoista puheenvuoron. Edustaja Koppa oli erittäin vakuuttava. Edu, Rova, Katerina Wolforova komissiosta. Onko hän paikalla? Olkaa hyvä. On, äh, niin, hyvää iltapäivää komission puolesta ja sisäasiain pääosaston puolesta haluaisin kiittää esittelijää näistä tarkistuksista ja kiittää tästä ulkoasiainvaliokunnan valiokunnan lausuntoluonnoksesta, joka koskee turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, erityisesti mitä tulee äh, tähän maahanmuuttorahastoon, niin voin sanoa, että olemme yhtä lailla kuin valiokunta huolissamme siitä, että kaikkien äh, toimien täytyisi olla perusoikeuksien mukaisia. Siksipä komissio ehdotuksessaan johdanto-osan kappaleessa 24 äh, viittaa siihen, että kaikkien toimien, äh, tämän, jota tuetaan tämästä rahastosta, pitäisi noudattaa näitä äh, perusoikeuskirjan periaatteita. Voisimme harkita, että jotkut aspektit, kuten valiokuntainen jäsenetkin nostivat esiin, voisivat saada vähän enemmän näkyvyyttä tässä rahastossa, mitä tulee tämän rahaston ulkoisen ulottuvuuden täydentävyyteen, niin valiokunnan lausunnossa aivan oikein sanotaan, että tämä rahasto saa uuden ulkoisen ulottuvuuden jolla halutaan rahoittaa toimintaa kolmansissa maissa, sellaisissa kolmansissa maissa, joilla on suora vaikutus unionin alueeseen. Ja tämä äh, ajaa unionin etuja ja tietenkin yhteensopivuutta muiden ulkohallinnon välineiden kanssa on varmistettava. Meillä on jo välineitä, joilla varmistetaan eri välineiden välinen yhteensopivuus komissiossa, mutta tulemme ryhtymään toimiin, jotta myös ulkosuhdehallinnon toiminta saadaan tässä yhteensopivaksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Muita kommentteja ei ole. Muistutan siitä, että äänestys pidetään 6. syyskuuta. Sitten seuraava kohta koskee Euroopan unionin yleistä talousarviota varainhoitovuodeksi 2013. E, valmistelija on tässä kollega Anneli Jäätteenmäki ja 162 tarkistusta on jätetty tähän, niitä on erilaisia. 22 on tässä lausunnossa mukana, lausuntoluonnoksessa mukana. Tänään meillä on keskustelu ja äänestys pidetään sitten keskiviik- torstaina 6. syyskuuta, joten teillä on mahdollisuus sitten harkita näitä eri kantoja. Ja nyt annan heti puheenvuoron edustaja Jäätteenmäelle. Olkaa hyvä. Hello everyone and nice... Hei kaikki. Kiva nähdä teidät kesätavan jälkeen totean, että teillä on väri vaihtunut viime tapaamisen jälkeen, kesä-toukokuun jälkeen. Kuten puheenjohtaja totesi, tässä on paljon tarkistuksia. Ja huomenna keskustelemme niistä varjan kanssa ja sitten Me tullaan tapaamaan varjostelijoiden kanssa ja toivon, että kykenemme sopimaan valiokunnan linjasta. Painottaisin. että valiokunnallamme on nyt hyvä mahdollisuus sanoa sanottavansa, jos me pääsemme prioriteetteista sopuun. Koska jos me kykenemme sopimaan asioista, niin budjettivaliokunta varmasti on meidän kanssa samaa mieltä. Mutta jos me emme pääse sopimukseen, niin päätöstä ei ulkoisen budjetista tee päätöstä, vaan muut sen tekevät. Haluaisin sanoa, että olen hyvin optimistinen että huomenna keskustelujen jälkeen voimme sopia linjasta. Tämä on naapuruspolitiikka. Ja Palestina on prioriteetteja samaan aikaan. Painottaisin, että tiedämme, komission ehdotus ei ole mikään lopputulema. Meidän täytyy löytää kompromisseja, jotka eivät voi ylittää komission ehdotuksia, vaan niiden täytyy jäädä paljon niiden alle. Ulkosuhdehallinto on vaatinut liian suuren osan tarkistuksissa, 5 prosenttia, mikä olisi oikea määrä, puolet ehkä vähän enemmän. Nyt on poliittisten ryhmien mietittävä, mitä prioriteetteja meillä on. Olen valmis keskustelemaan ja kuuntelemaan. Bene, allora la parola al collega Galler che è shadow Kiitoksia. Seuraavana edustaja Gaaler, varjo, esittelijä EPP-ryhmästä. Olkaa hyvä. No, on vielen dank äh, auch an die... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle. Äh, zur Kenntnis genommen. Huomioin nämä 22 tarkistusta ja meidän arviomme tästä äh, tulee riippumaan siitä, kuinka näillä tarkistuksilla toteutetaan meidän tarpeemme. Meidän täytyy olla toimintakykyisiä ulkopolitiikassa ja sitä varten me meidän täytyy huomioida se, mikä ulkopuolella tapahtuu ja mitä itse haluamme tehdä kolmansissa maissa, eh, jotta saamme aikaan siellä muutoksia. Siis minä konkreettisesti tarkastelin näitä tarkistuksia siltä pohjalta, eh, että eh, kannatin tai vastustin niitä riippuen siitä, varmistetaanko se, mitä komissio on ehdottanut, jos se toteutetaan. Jos minulla oli se vaikutelma, että neuvosto asetti prioriteetit väärin, kollega täällä mainitsi esimerkiksi naapuruuspolitiikan, ähm, itäisen ja eteläisen tai myöskin Lähi-idän, Palestiinan. Nämä ovat prioriteetteja, joista tiedämme äh, menneiden vuosien kokemuksella, että sitä rahaa siellä todella tarvitsemme ja määrärahojen pienentäminen on se poliittisesti väärä viesti ja sitten tiedämme nyt jo, että saatamme joutua korottamaan määrärahoja vuoden aikana, koska tarvetta siihen on. Eli siis, että palautetaan komission budjetti melkein kaikissa kohdin, tämä on periaatteemme. Ja jos on kaksi tarkistusta, joko komission budjetin palauttaminen tai sen osittainen palauttaminen, niin sitten minä kannatan kumpaakin, koska se on joka tapauksessa enemmän kuin mitä meillä nyt on. Mutta tietenkin, jos kokonaisbudjetin palauttamisesta päätetään enemmistönä, niin sitten tuo osittainen palauttaminen tietenkin raukeaa. Tämä on EPPn linja ja tällä tavoin tulemme myös äänestyksessä ja kompromissitarkistusten suhteen toimimaan. Kiitoksia. Secondo intervento. Toinen puheenvuoro, kollega Munis sosialistista varjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä Jäteenmäki. Jonkin verran edistystä on tapahtunut edellisten keskustelujen jälkeen ja tämän mietinnön luonnostelun jälkeen, joten olemme pääsemässä oikeaan suuntaan eteenpäin. Meidän ryhmämme mielipide on se, että meidän täytyy luottaa ulko hallintoon, eli taloudellisesti puheen Meidän täytyy olla mahdolliset resurssit tähän. Mitä tulee tekstiin, olemme samaa mieltä tiettyjen kompromissitarkistusten kanssa, emme kaikkien niiden äh, Euroopan ulkosuhdehallintoon liittyen. Te ehdotatte 2,5 prosentin korotusta. Tämä on melko vaatimaton korotus. Miksi juuri 2,5 prosenttia? 28 miljoonaa on tehty vähennyksiä. Neuvosto on tehnyt tällaisen ehdotuksen ja te puhutte 2,5 prosentista korotusta. Mutta mitä kriteerejä te olette käyttänyt? Oletteko te kuullut henkilöitä, joita nämä leikkaukset koskettavat? Oletteko te olleet yhteydessä neuvostoon? Ö, ovatko he perustelleet nämä leikkaukset? Me pohdimme, voimmeko hyväksyä tällaisen kompromissitarkistuksen. Oli miten tahansa, olemme sitä mieltä, että sosiaalidemokraattisella ryhmällä täytyy olla ähm, perusteita hyväksymiselle meillä täytyy olla tarpeeksi resursseja, jotta voisimme toimia tehokkaasti. Jos sanotaan, että leikkauksia voidaan tehdä äh, esimerkiksi materiaalien osalta, kyllä todellakin nämä vaatimukset voidaan hyväksyä. Voimme ne ottaa siis huomioon. Mutta nyt sitten mitä tulee näihin summiin, menisin tässä samaan suuntaan kuin edustaja Galler. Meidän täytyy palata komission lukuihin. Erityisesti aloilla, jotka ovat meille tärkeitä. Afganistan, latinalainen Amerikan naapurustopolitiikka, oli sitten kyseessä Välimeren alue tai Itä-naapurustoalue tai sitten temaattiset alueet. Meidän täytyy tässä palata komission lukuihin naapurustopolitiikan ja ihmisoikeuksien osalta. Me olemme sitä mieltä, että tämä on minimi. Tämä on se minimi, jota meidän tulisi puolustaa. Meidän täytyy siis palata niihin lukuihin, joita komissio ehdotti. Komissiollahan on oikeus. Ja sen täytyy säilyttää tiettyjä ohjelmia, joita me itse olemme omissa mietinnöissämme puolustaneet. Meidän täytyy olla yhtäpitäviä. Me vaadimme sitä muuta instituutio, muilta toimielimiltä, että meidän täytyy itse olla samanlaisia. Sitten mitä tulee konsensukseen parlamentissa, me olemme 300 miljoonan korotusta ehdottaneet 300 miljoonaa. Tätä kaikki ryhmät, kaikki poliittiset ryhmät ovat vaatineet, mutta minä en tiedä, miksi meidän esittelijämme Ähm, ehdottaa 180. Onko tämä tällainen äh, neuvottelu peruste. Jos se on neuvottelu jonkinlainen alkupiste, niin miksi te ehdotatte pienempää summaa? Me haluaisimme kuitenkin kiittää nyt. Meidän täytyy äh, todeta, että leikkauksia on tapahtunut. Tämä ei ole askel eteenpäin. Kiitoksia. Signor Kiitoksia. Muita puheenvuoroja kollegoilta. Sitten äh, herra Muni komissiosta. Kiitos. Ensiksi komissio haluaa kiittää Rovan monista galleria Rotneria tarkistuksista, jotka palauttavat komission budjettiehdotuksen tätä leikkauksen jälkeen, jotka ovat aika merkittäviä komis neuvoston suunnalta, erityisesti mitä tulee vakausvälineeseen. Mitä tulee esittelijän tarkistukseen, missä ei pyritä palauttamaan hallinnolliselle tuolle tätä tukea, eikä siinä täysin palata myös aluttavaa budjettiesitystä. Erityisesti mitä tulee vakausvälineeseen, jonka äh, jota neuvosto merkittävästi leikkasi. Rahojen palauttaminen on tärkeää välineen toiminnassa vaikeassa olessa. Maksumäärärahoista en puhu tästä en, enempää, mutta ne ovat sitoumuksien toteuttamiseksi äärimmäisen val- tärkeitä. Kiinnittäisin valiokunnan huomiota tarkist- esittelijän tarkistuksia, joka liittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikan rakenteeseen. Tässä pyritään missio- ja erityisedustaja kohtaiset kohdat luomaan. Sitä tosi 15 kohtaa, jotka tässä siihen, että budjetissa olisi tässä 23 kohtaa. Mielestä, komission mielestä tämä ei ole kohtuullista, eikä myöskään toimielimien sen sopimuksen mukaista, eikä myöskään poliittisen vastuuvelvollisuuden julkilausuman mukaan seuraava Ashton on sitoutunut lisäämään yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan transparenssia. 2011 se on tehnyt suurien missioiden suhteen näiden hän on luonut budjettikohdat Georgialle, Kosovolle, Afganistalle esimerkiksi. Toisaalta tarvitaan välttämättä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa joustavuutta, ja tässä julkilausumassa mainittiin tämä näiden budjettikohtien lisääminen tässä määrin olisi sopimuksen vastaista. Ja muistutaisin, että me annamme parlamentille täytäntöönpanosta ja neljä vuot- kertaa vuodessa me kerromme ohjelmien täytäntöönpanosta. Tällä N plus 1 pohjalla me tar- tarjoamme myöskin selkeän kuvan budjetista. Tämä budjettimäärän kasvattaminen olisi sellaisen taakan kasvattamisen, joka, ei voida perustella erityisesti, kun henkilöstöleikkaukset ovat jo todellisuutta. Tämä johtaisi myös budjettikohtien välisiin siirtoihin. Tämä koskee erityisesti maksumäärärahoja, joilla ei ole mitään poliittista merkitystä. Sitten esitellään tarkistus, joka liittyy rahan välitystoiminnan vahvistaminen komissiosta mieltä, että vakausväline kattajan tämä osana tätä rauhanrakentamiskumppanuuksia Peace Building Partnerships. Ja tämä on yksi 2014-2020 uusia instrumentteja. Kiitoksia, että kuuntelitte kantaa merkitystä, mitä tulee näihin kahteen viimeksi mainittuun tarkistukseen. Ei conclude. Kiitoksia ja päätän muistuttaen, että äh, äänestys on 6. syyskuuta. Pyydän anteeksi esittelijät, että te haluaisitte vielä vastata. Olkaa hyvä. Please, you have the chair. Kiitoksia. Täällä kysyttiin, että ovatko nämä leikkausesitykset perusteltuja. Esittäisin toisen kysymyksen, ovatko kaikki lisäysesitykset perusteltuja. Haluan todeta, että kannatan vahvaa EUn ulkopolitiikkaa. Mutta se ei ole aina rahasta kiinni. Ja itse asiassa tällä hetkellä EUn ulkopolitiikan vahvuus ei ole rahan puutetta, vaan tahdon puutetta. Ei ole yksimielistä tahtoa, ei ole yhteisiä linjoja ja tämän vuoksi EUn ulkopolitiikka on heikkoa. Toki tarvitaan rahaa sen myönnän ja siksi minusta olisikin perusteltua että me tässä valiokunnassa löydämme nyt sitten yhteiset linjat ja nämä prosenttimäärät millä sitten kasvatetaan. haluaisin vielä todeta että kun olen tehnyt kuten kollegani me olemme kaikki tehneet näitä missioita matkoja eri paikkoihin niin kyllä minun täytyy sanoa, että melkein joka matkalla olen havainnut jonkun puutteen. Ne eivät nyt ole satoja miljoonia, mutta, mutta kuitenkin joka paikassa. Otan kaksi esimerkkiä tässä. Joku aika sitten kävimme vierailulla eräässä maassa, en nyt sano tässä nimeä, että koska se voi olla muuallakin, jossa oli tämmöinen perheväkivaltaa vastustava eu n projekti ja kysyin projektin päälliköltä että miten näitä rahoja on käytetty ja mitä tämä tarkoittaa. hän ei osannut edes sanoa mitä tarkoittaa perheväkivalta. siis nämä rahathan ovat täydellistä rahanhaaskausta Toinen mainitsen ihan maankin, koska olen kuullut siitä, että sinne on ostettu Irakiin on ostettu panssaroituja autoja ja niitä tarvitaan siellä ehdottomasti, koska tilanne on, on äh, niin huono, että työntekijät tarvitsevat liikkuessaan sellaisia autoja. Mutta nämä autot ovat seisoneet käyttämättöminä useita vuosia siellä on jotakin hallinnollisia probleemoita paperit eivät ole kunnossa ja sen vuoksi on sitten vuokrattu autoja. eli minun mielestäni nämä useat esimerkit osoittavat että tässä on nyt kaksi mutta niitä voisin jatkaa vaikka kuinka paljon että, että rahaa on mutta kukaan ei oikein kontrolloi eikä ole aina sellaista mielenkiintoa ja, ja intohimoa suorittaa niitä tehtäviä ja kuten se haluan lopettaa siihen, että haluan, että EUlla on vahva ulkosuhdehallinto. Se on eniten kiinni tällä hetkellä poliittisen tahdon puutteesta. Kiitoksia. Kiitoksia näistä kommenteista. Sitten menemme seuraavan kohtaan esityslistalla. Suositukset neuvostolle, komisselle ja ulkosuudenhallinnolle neuvotteluista EUn ja Kazakstanin laajemmasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Tässä esittelijänä on kollegamme Liisa Jaakonsaari. Ja muistutan teitä siitä, että meidän valiokuntamme on tässä vastuuvaliokunta ja INTA-valiokunta antaa meille lausunnon ennen 18. syyskuuta. Tämä on ensimmäinen keskustelu tänään ja Kazakstanista järjestetään myös kuuleminen. 19. syyskuuta kello kolme. Ja ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoron, muistutan teitä siitä, että tarkistuksen jättämisen määräaika on 11. syyskuuta kello 12. Ja nyt annan heti puheenvuoron esittelijälle kollega Jaakonsaarelle. So, thank you very much. Kiitoksia hyvin paljon. Itse asiassa olisi ollut hyvin mielenkiintoista keskustella tästä asiasta välittömästi Stavro Lampreninisin jälkeen, sillä nämä rauhanneuvottelut Kazakstanin Euroopan unionin välillä liittyvät hyvin läheisesti työhön, jota, jota Stavros Lamredinis tekee. Kazakstan on ollut huolen aiheena monia kertoja, monta kertaa parlamentin esityslistalla, ja näin on yhäkin suosituksia, joista me nyt keskustelemme, on annettu. Ne ovat parlamentin maaliskuisen päätöslauselman kanssa samoilla linjoilla. Tuolloin me sanoimme, että Kazakstanin viranomaisia kehotetaan tekemään kaikki mahdolliset ponnistelut, jotta he voisivat parantaa ihmisoikeustilannetta Kazakstanissa. Ja me sanoimme, että edistys edistyksen tässä tulee riippua poliittisen uudistusten edistyksistä. Tämä aika on hyvin mielenkiintoinen. Kazakstan ja Euroopan unioni molemmat ovat hyvin halukkaita päivittää, uudistaa ja syventää Euroopan unionin ja Kazakstanin välistä yhteistyötä. Eikä meidän tule unohtaa, että Kazakstan on saanut aikaan suurta taloudellista edistystä viimeisten 20 vuoden aikana 20 vuoden itsenäisyyden aikana Kazakstan on käytännönläheinen kumppani, joka on osoittanut olevansa avoin uudistuksille ja halukas tarkastelemaan uusia mahdollisuuksia. Me olemme yhdessä varjoesittelijän kollegoiden kanssa järjestäneet monia kokouksia ja olemme myöskin kuulleet päätöksen tekoprosessin aikana suosituksia. Ole, haluaisin kiittää tässä varjoesittelijöitä heidän työstään. Valitettavasti me emme voineet ottaa mukaan kaikkea arvokasta Panostoita saimme kaikkia arvokkaita varjoesittelijöiden ehdotuksia, sillä monet asiat me saimme mukaan, mutta lopulta minun oli pakko toimia hyvin tiukkojen, jyrkkien kuuden tuhannen merkin tekstimäärän rajoitusten puitteissa. Joudun siis lyhentämään tekstiä hyvin jyrkästi, mutta sain kuitenkin kaikki meidän päähuolemme ja pääaiheet mukaan tekstiin. Tämä tarkoittaa sitä, että minä esittelijänä myöskin tulen tekemään joitakin tarkistusehdotuksia. Ja tässä tarkistusten jättämisen takaraja on tiistai ensi viikolla, kuten mainittu. Haluaisin hyvin lyhyesti käsitellä pääasioita ja kysymyksiä näissä suosituksissa. Me pyysimme komissiolta ja neuvostolta, kuten aikaisemmin sanoin, että he varmistaisivat, että uusi Uusi kumppanuussopimus olisi sellainen, että se käsittelisi prioriteettikysymyksiä, joihin kuuluu demokratisaatio, ihmisoikeuskysymykset, hyvä hallintotapa, koulutus, ympäristökysymykset, kauppa, energia, liike ja muut kysymykset ja yhteisten haasteiden kanssa tehtävä työ, mitä tulee poliittiseen dialogin on hyvin tärkeää, että me varmistamme, että toimimme yhtäpitävästi muiden Euroopan unionin politiikkojen kanssa ja että käytämme enemmän enemmästä periaatetta. On tärkeää, että me varmistamme sen, että alueellista yhteistyötä ja naapurustosuhteita Keski-Aasian alueella vahvistetaan luottamuksen rakentamisen kautta. Ja sitten taloudellisen yhteistyön suhteen meidän täytyy varmistaa sen, että se, että Kasakstania rohkaistaan ryhtymään viimeisiin tärkeisiin askeliin, jotta se pääsisi VTOn jäseneksi. Kazakstan on osallistunut Venäjän johtamaan tulliliittoon, mutta tätä ei pitäisi pitää esteenä lähemmän kumppanuuden laatimisessa Euroopan unionin ja Kazakstanin, Kazakstanin välillä. Sitten, jos siirrymme perusvapauksien ihmisoikeuksiin, kun otetaan huomioon taantuminen, jota tällä alalla on tapahtunut – parlamentin päätöslauselmien kanssa samalla linjalla erityisesti maaliskuun päätöslauselman. Tässä aikaisemmin sanoin, että me vaadimme, korostimme sitä, että kumppanuussopimuksen edistys täytyy liittää poliittisten uudistusten edistymiseen ja yleisiin sitoumuksiin ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta. Ja tämä linkki, josta juuri Stavro Lambraniniksen kanssa keskustelimme, on sellainen, että minä ehdottaisin, että Euroopan unionin pitäisi ottaa mukaan selkeitä konkreettisia lausukkeita ja mittapuita ja antaa kaikkien näiden uudistuksen, uudistuksien toimeenpanolle tukea, sillä muutoin hyvää tarkoittavat sanat ihmisoikeuksiin liittyen eivät toteudu teoissa tosielämässä. Tämä tarkoittaa sitä, että Kasaksanin täytyy täysin toimeenpana ihmisoikeuksien toimintaohjelmaa ja sen täytyy myöskin sitoutua YK on kidutuksen vastaiseen sopimukseen ja YK on erityisesittelijän antamia suosituksia noudattaa. Me haluaisimme aloittaa neuvostelut viisumi helpotusten suhteen, sillä tämä loisi hyvin tärkeitä taloudellisia, kulttuurillisia, tiede, tieteen tekoon liittyviä helpotuksia ja parantaisi kontakteja ja tekisi mahdolliseksi ähm, kansalaisyhteiskunnan eri foorumien välille syntyvät linkit ja tämä tukisi kulttuurillista ähm, erilaisia kulttuurillisia vaihto-ohjelmia ja niiden välisiä yhteyksiä. Minä uskon, että nämä suositukset ovat hyvin tärkeitä ja tämä kumppanuussopimus neuvottelu aika on sellainen, että kuten mainitsin, olemme edustaja Vikanterin kanssa tavanneet useita kertoja ja tulen varmaankin herra Vikantin ja varjoesittelijöiden kanssa kokoontumaan vielä monta, monta kertaa. Sitten voimme antaa suosituksemme. Kiitoksia. Parola alla Jegle. Per... Kiitoksia. Sitten kollega Jegle EPPstä varjoesittelijänä. Vielen Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja haluaisin kiittää edustaja Jaakonsaarta. saarta hyvistä keskusteluista. Hän on varmasti oikeassa, kun hän sanoo, että hänelle kaikkia ehdotuksia, jotka näissä keskusteluissa ovat nousseet esiin ja joissa olemme useasti olleet myös samaa mieltä. Niin kaikkia näitä hän ei ole voinut ottaa mietintönsä mukaan. Me kaikki sen tiedämme. Me tiedämme nämä säännöt. Ja siksi Haluaisin heti aluksi kiittää häntä hänen työstään ja toiseksi haluaisin sanoa, että me olemme, meillä on jo pitkään ollut tämä kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja nyt puhumme syvemmästä, laajemmasta tällaista sopimuksesta, joten meidän täytyy tehdä enemmän eh, kuin olemme tähän mennessä tehneet ja huomioida kaikki kehityssuuntaukset. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy myös huomioida vaatimukset, joita meillä on ihmisoikeuksien saralla, oikeusvaltioperiaatteen, eh, hyvän hallintotavan suhteen, myöskin demokratisoitumisen suhteen. Mutta meidän on myös huomioitava, että tässä on kyseessä täysin erilainen perinne ja kulttuuri, ja ainakin minun näkemykseni on se, että meidän täytyy sitä kunnioittaa ja antaa riittävästi aikaa. Silti meidän on sanottava selkeästi, että ihmisoikeussopimukset, Kazakstan on solminut, äh, kaikki pöytäkirjat, jotka Kazakstan on allekirjoittanut, äh, ne on myös, meidän on vaadittava, että ne toteutetaan. Ihmisoikeustoimintasuunnitelma on myös toteutettava, eh, mutta meidän on myös sanottava, että me emme mene sinne mitenkään opettavaan, vaan näemme itsemme eh, kumppanina, haluamme puhua samalla tasolla ja haluamme, että kumpikin osapuoli hyötyy tästä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta, niin että me hyödymme siitä, mutta että Kazakstan ja Kazakstanin kansa hyötyy siitä. Kazakstanilla on poliittista tahtoa ja se on aktiivinen. Tämän haluaisin sanoa selvästi ja se, mitä olen nähnyt vuodesta 1999 lähtien tässä maassa, sen ajan olen ollut äh, Kazakstan valtuuskunnassa. Äh, kyllä on ollut myönteistä kehitystä, vaikka emme olekaan kaikessa vielä tyytyväisiä. Nuoriso ja nuorison tulevaisuus on meille ja Kazakstanille tärkeä. Minulle on vielä entistäkin enemmän tärkeää, että nostetaan esiin talouskehitystä, investointeja ja aion tehdä tarkistuksia näihin asioihin liittyen. Tärkeää on, että energia- ja liikennekysymyksiä esitetään Kazakstanille ja myöskin ympäristö- ja vesihuoltokysymyksiä, ei vain Kazakstanille, vaan koko tälle alueelle, koska nämä ovat ongelmallisia kysymyksiä. Meille tärkeää on myöskin rajojen turvaaminen ja huumeet ja ihmiskauppa. Kiitän pääneuvottelija Gunnar Vigandia ei ole mitenkään itsestään selvää se tapa, millä hän on ottanut meidät mukaan näihin neuvotteluihin, kuinka hienosti hän on meille tiedottanut tilanteesta ja kuinka hän tovasti haluaa, että me parlamenttina tuemme häntä ja kuljemme hänen rinnallaan. Haluaisin kiittää häntä tästä ja tällä tavoin, jos vielä Euroopan neuvostonkin otamme tässä mukaan, Venetsian komission kautta, niin uskon, että tulemme saamaan aikaan hyvää yhteistyötä. Ja jo tänä päivänä pyytäisin, että tukisimme tätä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Eikö ole muita puheenvuoroja? Ei näytä olevan. Sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla laajentuminen, politiikat, kriteerit ja EUn strategiset edut. Tässä esittelijänä on edustaja Koppa. Hän on tehnyt paljon työtä tänään. Tämä on nyt kolmas keskustelu tästä aiheesta. Ja kollegat ovat jättäneet noin 300 tarkistusta tähän mietintöön ja meillä on noin 20 kompromissitarkistusta, jotta saisimme aikaan laajan yhteisymmärryksen. Edustaja Koppa. Paljon kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia kollegoita kiinnostuksesta mietintööni. Ja kuten mainitsit, noin 300 tarkistusta, jotka suuremmalta osin olivat arvokas panos työhön jotka käsittelevät tärkeitä laajentumispolitiikkaan liittyviä asioita. Olen esittänyt 20 kompromissitarkistusta yhdistääkseni eri näkemyksiä ja luovakseni mahdollisimman laajan konsensuksen laajoista kysymyksistä. Olen tyytyväinen, että olemme useimmista päässeet sopuun. En aio väsyttää teitä uudella mietinnön esittelyllä. Meillä on ollut jo kaksi keskustelua valiokunnasta, kaksi kuulemistakin. Tiedämme, mitkä avainkysymykset ovat. Laitan kantajanne erityisesti liittyen kompromissitarkistuksiin ja olen valmis jatkokeskusteluun, jos se teistä välttämätöntä. Kolme pointtia esittäisin. kysymyksistä ja liittyen tarkistuksiin ensinnäkin kyky integroitua, toinen on laajentumisen sosiaalinen ulottuvuus ja kolmanneksi kahdenväliset kysymykset integraatiokapasiteetista Euroopan parlamenttia on jo ilmaissut kantansa 2006. Tämän lausuntoon, joka käsittelee integraatiokapasiteettia ja sitten erinomainen laajenemistarkistus, jonka valiokuntamme nykyinen puheenjohtaja laati. Uusi kompromissi tarkistuksen seitsemän Brakkin mietinnön kanssa. Taitaisi tyydyttää kaikkia mukaan lukien vihreitä, jotka halusivat muistuttaa, että integraatiokapasiteettia ei pidä käyttää tekosynnä itteen legitiimien liittymistoivoitteen estämiskeinona. Kompromissi seitsemän muotoilu on muotoiltu niin, että siinä kaikki Brock hyväksytty, eli otetaan huomioon tuleva integraatio integraatiokyvyn parantaminen ja nämä legitimit erplast toiveet. Tämä on enemmän alkuperäisen luonnoksen hengessä, jossa todettiin, että integraatiokykyä pitäisi arvioida objektiivisesti liittymisprosessin varhaisvaiheessa ja kaikki uudet laajentumiset täytyy liittää yhteisön päätöksentekoprosessin parantamiseen ja päätöksentekomekanismien parantamiseen, niin, jotka takaavat EUn tehokkaan toiminnan. Tämä on herkkä kompromissi. Ja pyytäisin, että kollega Kinga Kaal miettisi, jos hän voisi vetää tarkistuksessa 82 pois, joka teknisesti on kompromissin kanssa yhteensopiva. Ihmisoikeuspainotus ja vähemmistöjen oikeuksien painotus on mietinnön kohdassa A. Ja kompromissi tarkistus 14 tulee asiaa edelleen. Toisekseen sosiaalinen olottuvuus. Tämä oli ehdotusluonnoksessa tärkeä kysymys. Ja haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siitä, että saimme sovun, joka kaikkea meitä varmasti tyydyttää liittyen kompromissi kahdeksaan. Emme voi ohittaa sitä, että vähimmäissosiaalistandardit on osa akiita ja EU sopimukset säätävät niistä ja on joukko välineitä, mukaan lukien EUn perusoikeuskirja. Sitten on laiminlyöntejä tekijöitä, aikaisempien laitumisten yhteydessä laiminlyöntejä tekijöitä, ja komission pitäisi luvun 19 neuvotteluissa kiinnittää enemmän huomiota kentällä valitseviin realiteetteihin. Ei pidä keskittyä ainoastaan lainsäädännön muutoksiin. Sitten lopun viimeinen kohta, kahdenväliset kysymykset. Kollegat tekevät koko joukon tarkistuksia, joka osoittaa, että aihe on herkkä. Keskusteluiden pohjalta kävi selväksi, että eniten täytyy painottaa sitä, että ongelmat täytyy ratkaista ennen liittymistä. Joten kahdenväiset kiistat eivät silloin vaikeuttaisi koko prosessia. Ja on täytyy tehdä kaikkeensa ongelmien ratkaisemista EU-sopimusten ja kansainvälisen oikeuden eh, hengessä. Kaikki tämä on mukana kompromissiehdotuksissa 16 ja 17. Lopuksi haluaisin kiittää isosti kaikkia varjoesittelijöitä. Olemme työskennelleet yhdessä pitkään ja heidän panoksensa on ollut erittäin rakentava sopimuksen aikaansaamiseksi joissakin erittäin herkissä asioissa. È arrivata la collega Shadow Rapporteur Oman Reuten. Varjoesittelijä Omen Räyten on tullut paikalle. Haluatteko puheenvuoron? You are very welcome. Take your time. Kyllä. Annan teille aikaa. Edustaja Duff, teillä on puheenvuoro. On tain aina ilo puhua ennen Reaa. Haluaisin kiittää edustaja Kopaa. Mielestäni hän on tehnyt loistavaa työtä näiden kompromissitarkistusten parissa. Olen samaa mieltä hänen kanssaan siinä, että on tärkeää vahvistaa meidän omaa itsearviointiamme Euroopan unionin laajentumiskapasiteetin suhteen. Uskon, että olemme menneisyyden kokemuksista oppineet, että olemme ehkä joskus olleet liian yksinkertaisia lähestymistavassamme laajentumisen meille asettamien haasteiden suhteen ja uskon, että teidän nykyinen muotoilunne tai ehdotettu muotoilu tekstissä on älykäs, herkkä, tuntoinen ja tekee sen, mikä sen tehtävänä on ilman, että se muuttaisi varsinaisesti Kööpenhaminan kriteerien sisältöä. Haluaisin kuitenkin tuoda esiin omaa tarkistustani 272, joka käsittelee mahdollisuutta ottaa seuraavaan perussopimuksen muutokseen mukaan uuden kategorian jäseneksi tähtääviä on selvää, että todennäköisesti vuonna 2015 me tulemme uudelleen laatimaan perussopimusta ja on selvää, että kun tilanne muuttuu federalistisemmaksi, kandidaatti erkos maat niiden tilanne ja eräiden nykyistenkin jäsenmaiden tilanne muuttuu. Nyt olisi siis hyvä aika aloittaa uudelleen pohdinta siitä, että me voisimme luoda jonkinlaisen välikategorian täyden jäsenyyden ja liittymisen välille. Minä olen kuvannut tätä liitännäisjäsenyytenä. Mielestäni olisi sopivaa sellaisille maille, jotka haluaisivat liittyä, mutta eivät voi, koska ne eivät pysty täyttämään Kööpenhaminan kriteerejä. Saada tällainen luokka olisi soveltuvaa niille, jotka voisivat liittyä, mutta ovat päättäneet omista kotoperäisistä syistään, etteivät liity unionin jäseniksi. Ja se olisi myöskin sopivaa niille, jotka eräissä tapauksissa voisivat olla kolmansia maisia, jotka eivät voisi liittyä, eivätkä halua liittyä. Tämä lisäisi monimuotoisuutta Euroopan unionin rakenteeseen ja integraation mielestäni olisi sopivaa, että kun me syvennämme Euroopan unionin federalistista luonnetta, me edes pohtisimme tätä ajatusta. Kiitoksia. Kollega Omen Reuten, are you ready? Edustaja Omen Reuten, oletteko valmis? Voorzitter, ik doe het Kyllä. Puheenjohtaja, puhun äidinkieltäni. Haluaisin kiittää edustaja Koppaa hyvästä yhteistyöstä. Suurin osa tarkistuksista kolmea lukuun ottamatta olivat sellaisia, että olimme päässeet niistä yhteisymmärrykseen. Se, mitä hän on tullut tähän, tullut tähän mukaan, sen jälkeen on keskustellut varjoesittelijän kanssa, on sellaista, että mekin voimme sitä tukea. Tämä on yleisesti ottaen mietintö, joka ottaa huomioon myös päätöslauselmat, jotka joka on tehty laajentumisesta, ja se on hyvä asia. Tämä mietintö ei myöskään ole mietintö, joka jollain laina puuttuisi olemassa oleviin laajentumisprosesseihin. Ja lisäksi kahdenväliset ongelmat on ratkaistava ennen liittymistä, jotta ei synny lisää ongelmia. Tämä on asia, jota EPP erityisesti ajaa, ja tässäkin olemme löytäneet muotoilun, jota voin tukea. Löysimme myös muotoilu, mitä tulee integraatiokapasiteettiin, kollega Andrewsen juuri äsken mainitsi. Meidän tulisi tehdä parhaamme varmistaaksemme, että ehdokasmaat voivat liittyä. Kuitenkin integraation takia ei voida noin vain hylätä liittymistä. Edustaja Koppaa mainitsi tämän aivan oikein, koska integraatiohan tarkoittaa myös EUlle sisäisiä sitoumuksia. Uskon, että tässä on hyvä kompromissi käsillä. Kiitoksia. Edustaja Kukan. Thank you very much, Miss. Kiitos puheenjohtaja. Pari kommenttia vain. Haluan onnitella heimasta kiitollisuuteni Rova Koppalle erinomaista työstä. Tulemme hyväksymään erittäin tärkeän asiakirjan. Sen ajankohtainen, merkittävä, koska EU kohtaa ongelmia, jotka vaikuttavat monen alueeseen, mukaan lukien vastainen laajentumisprosessi. Meidän on tärkeää hyväksyä positiivinen laajentumisstrategia myös potentiaalisten jäsenehdokkaiden kuin EUn näkökulmasta. Muistetaan, että komissio äskettäin omaksui innovoivan lähestymistavan, jos sanaa voi käyttää – joka antaa... Minä, minusta tämä innovointi oli myönteinen ilmaisu. Kuinka fantastinen meidän laajentumisprosessin strategia onkin. Todellinen elämä saattaa meidät usein tilanteisiin, jotka ohittavat ja ylittävät laatimamme asiakirjan. Ja näissä tilanteissa meidän pitää olla innovoivia. Tai jos niin haluaa, sanoa. Meidän täytyy olla realistisen joustavia. Tämä koskee erityisesti Länsi-Balkanin maita. Ne eivät ole mitään standarditapauksia. Bosnia ja Herzegovina, Kosovo mainitsematta. Tämä pitää pitää mielessä, kun asiakirjaan hyväksymme. Parlamentilla on roolinsa ja paikkansa. Voimme määrätä erilaisia myönteisiä poliittisia tavoitteita maille, joiden kanssa työskentelemme. Ja varmasti parlamentissa on paljon edustajia. Osa on paikallakin, jolla on tuoreita kokemuksia laajennemisprosessista heidän kokemuksia kannattaa hyödyttää. Se antaa panoksensa. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro kollega Scholz. Thank you, Mr. Chair. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää eh, erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt viimeisen kuukauden aikana. Ja tämä mietintö on todella merkittävä. Haluan olla suorapuheinen. Valitettavasti tulin eh, valitettavasti myöhässä, koska meillä oli äänestys Intassa, mutta ymmärtääkseni kollega Andrew Duff eh, sanoi, että me käsittelemme tätä mietintöä hyvin kriittisessä vaiheessa Euroopan unionissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy eh, selkeästi osoittaa, että laajentuminen on perusoikeus mitä tahansa maalle, joka haluaa liittyä. Meidän täytyy kehittää strategiani uudistua itse ja antaa muille mahdollisuus päästä Euroopan unioniin. Tämä on perusarvo, jota meidän tulisi puolustaa. Ja yleisesti ottaen olen samaa mieltä monista näistä kompromisseista, joihin olemme päässeet. Ja kompromissit parantavat tätä mietintöä entisestään minun mielestäni, mutta esimerkiksi kompromissitarkistus 7, se ainoastaan äh, kuvailee tätä suurta haastetta, joka meillä on, koska milloin tahansa tämä voidaan tulkita myös niin, että tietyissä olosuhteissa ei välitetä tästä laajentumisprosessista, ja tämä ei nyt mene ihan siihen suuntaan, mihin haluaisimme tämän mietinnön menevän. Ja kompromissi 16 vieläkin tavallaan kuvailee ja tämä sana preferably avaa oven sille, että voidaan keskustella tästä laajentumisesti. Ryhmäni puolesta sanoisin, että yleisesti ottaen kannatamme tätä mietintöä tietäen, että kaikki ryhmämme jäsenet eivät ole samaa mieltä kaikista kohdista. Tulemme käymään tästä vielä syvällistä keskustelua. Toivottavasti lopulta saamme tämän mietintön hyvään päätökseen. Kiitoksia ja kiitoksia vielä esittelijälle. Vuole replicare la collega Koppa? Haluaako edustaja Koppa loppupuheenvuoro? I want to thank all colleagues. Kiitoksia hyvin paljon. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita he, heidän kommenteistaan. Vain muutamia huomioita. Äh, Andrew Duffin tarkistus, joka liittyy tähän liitännäisjäsenyyteen. Minä olen sitä mieltä, että ymmärrän täysin teidän ehdotuksenne taustan, mutta en ole valmis vielä omaksumaan kantaa tästä asiasta en minä enkä ryhmäni ole monista syistä, vaikka on täysin ymmärrettävää, miksi tämä ehdotus on tehty ja se antaa ratkaisun moniin vaikeisiin tilanteisiin. Tietyllä tavalla se saattaisi luoda tilanteen olla siirtymättä eteenpäin sitoumusten suhteen, joita me olemme tehneet tiettyjen maiden kohdalla. Meidän pitäisi keskustella tästä ehdotuksesta hyvin vakavasti, mutta minä en olisi sen kannalla, että hyväksyisin sen tähän tekstiin. Sitten edustaja Scholzin kommentit minä ymmärrän hänen ryhmänsä kannan, mutta se mikä on tärkeää ja se mitä minä olen yrittänyt saada aikaan tässä mietinnössä on se, että antaisimme positiivisen merkin laajentumisen suhteen parlamentilta laajentuminen, olemme maininneet monta kertaa, on kaikkein menestyksikkäin politiikka ulkosuhteessa Euroopan unionilla. Meidän pitäisi säilyttää se jopa kriisin aikana. Se on prosessi, jonka täytyy päästä siirtymään eteenpäin. Tämä on tärkeä viesti. Kuten sanoitte, ryhmissä on erilaisia kantoja liittyen erilaisiin kysymyksiin, mutta silti meillä on mahdollisuus löytää vielä enemmänkin kompromisseja tästä tekstistä. Kiitoksia paljon. Bene, nessun altro intervento. Hyvä. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten muistutan teitä siitä, että äänestys järjestetään 13. syyskuuta Strasbourgissa, eikä 6. syyskuuta torstaina, kuten suunniteltiin, koska EPP on pyytänyt tätä lykkäystä, koska sillä on puoluekokous Firenzessä. Joten äänestys on siis torstaina 13. syyskuuta. Kiitoksia mielenkiinnosta. Kiitoksia.